Okay, folks, can you take... No niin, hyvät naiset ja herrat, voisitteko istuutua paikoillenne, jos teillä on ollut tarpeeksi aikaa asettua paikoillenne, niin hyvä. Tiedän, että tässä vielä väkeä tulee lisää sisään, mutta jokainen minuutti, joka tässä hukataan, on pois keskustelusta ja meillä on varmasti paljon sanottavaa. Kiitos paljon ja tervetuloa tähän toiseen tapaamiseen Ekon valiokunnassa jo tällä ryhmäviikolla. Tässä on nyt asiat kiivassa käsittelyssä. Ensin haluaisin hyväksyttää esityslistan. Ei näyttäisi olevan vastalauseita sen suhteen. Minkäänlaisia puheenjohtajan ilmoituksia ei ole, joten voidaan siirtyä välittömästi julkiseen kuulemiseen, joka koskee siis EUn talouden ohjauksen vahvistamista. Ei tarvitse muistuttaa varmaankaan ketään siitä, että tämä on hyvin tärkeä aihealue. En usko, että tarvitsee sen enempää tästä sanoa. Näin saadaan enemmän aikaa keskustelulla. Ja olen todella iloinen, että voin toimittaa tervetulleeksi Mario Montin tänne. Hän pitää nyt pääpuheenvuoron, avauspuheenvuoron tästä koko aihekokonaisuudesta ja niistä kehityskuluista, mitkä hän tilanteessa hahmottaa. Ja ilman, että viemme nyt tässä enempää häneltä keskustelulta aikaa, niin annetaan puheenvuoro Maariolle. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair, for... Kiitokset puheenjohtaja ensinnäkin kutsusta tulla tänne. On suuri kunnia ja on suuri ilo olla täällä ekovaliokunnassa kahdestakin syystä. Ensinnäkin siksi, että Tämä oli tärkein parlamentin valiokunnista, kun itse toimin vuosisatoja sitten komission puolella komissaarina. Ja sitten vuonna 1995 olin mukana kahdessa kuulemistilaisuudessa ja monet teistä varsin hyvin olette olleet tuolla mukana ja olette tuttuja kasvoja minulle. Valiokuntanne myöskin on erittäin tärkeä eh, kaiken kaikkiaan parlamentin kannalta katsottuna. Ja olen seurannut hyvin sitä, miten olette edennyt talousvalvontapaketin suhteen ja toivon, että te ja kaiken kaikkiaan EUkin voi hyvin edetä eh, näissä asioissa myöskin tässä talouden ohjausasiassa, jota tänään täällä käsitellään. Ja nyt itse esittäisin muutaman lyhyehkön huomion seuraavista aiheista. Ensinnäkin, eh, millaiseksi eh, näkisin kaiken kaikkiaan tämän eh, talouden ohjauspaketin ja mikä tässä yhteydessä voisi olla eurobondien asema. Ja sitten tässä kokonais kontekstissa, mikä voi olla Euroopan parlamentin erityisrooli. Ensinnäkin ohjauspaketista kokonaisuudessaan toteaisin, että hetken kuluttua teille jaetaan eh, muutama artikkeli, jonka olen kirjoittanut. Toivottavasti niistä saatte hyvää eh, lisätukea tähän keskusteluun. Talouden ohjauspaketti mielestäni on tärkeä, kun ajatellaan Euroopan unionin edistymistä. Kuitenkin mm, paradoksaalisesti voidaan todeta, että tämä ohjauspaketti saattaa värjäytyä joillain lyhyen aikavälin näkemyksillä. No, kuinka se voi olla mahdollista, kun tällaista hankkeesta puhutaan? Eikö se ole hieman ristiriitaista? No, katsoisin, että tällainen riski kuitenkin on olemassa. Eli siis on mahdollista, että nyt poliitikot pyrkivät ihan oikein eh, eh, kitkemään tätä lyhyen aikavälin eh, faktapohjaista tarkastelua markkinoilta, mutta se saattaa kuitenkin johtaa jonkinlaisiin vääristymiin sen suhteen, minkä muodon tämä tärkeä paketti tulee saamaan. Ja halusin tämän nostaa esiin siksi, että kaikki ne täällä, jotka ovat jonkin aikaa näissä kuvissa mukana olleet, ovat nähneet tämän tyyppisiä kiertokulkuja aikaisemminkin. Esimerkiksi vuodet 1996-1997, jolloin siis käynnisteltiin vakaus- ja kasvupakettia, niin mikä silloin oli pelin henki? Se oli 3.0. Siitä lähdettiin liikkeelle erityisesti Saksa ajoi tuolloin kasvupakettia ja tätä lausetta tuolloinen valtiovarainministeri Vaikel usein käytti. Ja tuolloin olikin ihan asiallista tästä lähteä liikkeelle. Eli viedä läpi tällainen yksinkertainen viesti 3,0 prosenttia alijäämä suhde PKT. Ja siihen kaikki muu sitten kytkeytyisi. Tuolloinhan tavoite oli toimia siten, että Saksan ja Hollanninkin yleinen negatiivinen suhtautuminen saattaa saataisiin muuttumaan euroa, eurosta puhuttaessa. Siitäkin huolimatta, että jotkut eteläiset jäsenmaat olisivat eh, saattaneet hankaloittaa asiaa. Ja näinhän kävikin nimenomaan näistä kurinpitotoimista puhuttaessa. Mutta siis pyrittiin 3.0. Ja melko pian huomattiin, että asia on ollut viime aikoinakin kovasti esillä että eh, kasvu- ja vakauspaketti, niin kuin se esiteltiin vuonna 2003, ei vastannut sitten kuitenkaan olemassa olevia määräyksiä, vaan eh, esti myöskin normaalien täytäntöönpanomekanismien eh, käytön. Ennenhän esimerkiksi Irlannin tai Portugalin kaltaisissa maissa tällaisia oli ollut mahdollista hyödyntää. Ja nytkin, kun puhutaan esimerkiksi Saksasta, voi varsin hyvin ymmärtää, että siellä ollaan kovin janoisia ja eh, haluttaisiin saada aikaan todella eh, kunnollinen mm, konkreettinen esitys, mutta riskinä saattaa kuitenkin olla se, että poliitikot eh, jälleen kerran alkavat tarkastella asioita hieman lyhyellä perspektiivillä. Kuitenkin tarvittaisiin eh, hyvä kattava arkkitehtuuri näistä eh, kurinpitotoimista puhuttaessa. Eli toivottavasti ei päädytä sellaiseen ratkaisuun, että se ei ole sitten realistinen muutaman vuoden kuluttua, että kuri on tiukka, mutta sitten kuitenkaan soveltaminen ei ole mahdollista kunnolla. Ja tässä on muutama seikka, joihin varsinkin parlamentissa kannattaa kiinnittää huomiota. Toteaisin, että täällä on laadittu varsin korkealaatuisia mietintöjä ja sanoisin asiat ehkä seuraavalla tavalla vähemmän poliittista täytäntöönpanoa, enemmän pitkän aikavälin kurinpitotoimia. Ja eh, eurobondit vahvistamaan markkinakuria ja erityistä huomiota tulee kiinnittää huomiota siihen, että eh, kuri vaatii kasvua. Ensinnäkin poliittista täytäntöönpanosta. No, komission roolia tulisi kasvattaa ja tätä mieltä ilmeisesti myös tässä valiokunnassa ollaan, mutta enemmän kuin mihin nykypuitteistossa pyritään. Ja teidän esittämänne tarkistuksenne näin ollen mielestäni menevät oikeaan suuntaan. Sillä kun puhutaan täytäntöönpanotoimista, niin nykyesitys on sellainen, että siinä eh, voimana ei olisikaan komissio, vaan neuvosto. jos esimerkiksi tarkastellaan Van Rompuyn työryhmän loppuraporttia, niin siinä pyritään vähentämään komission kollegion valtuuksia niin paljon kuin vain mahdollista. Eli oikein luotettaisiin tähän komission jäsenten kollegion. Itse kuitenkin kymmenen vuotta toimin näissä kysymyksissä ja todeta voin, että ei kollegio koskaan halunnut kata päälaillaan vastaavan komissaarin tekemiä ehdotuksia. Ei suinkaan, vaan se noudatti hyvin pitkälle ja uskollisesti komissaarin tekemiä ehdotuksia. Ja ECOFin neuvosto sitten myöhemmässä vaiheessa ei ei ollut valmis hyväksymään esitettyjä täytäntöönpanomenettelyjä. Ja tämä johtui siitä, että kuuman keskustelun jälkeen komissio joutui esittämään asian jopa Euroopan yhteisön tuomioistuimen. Näin ei koskaan aikaisemmin ollut tapahtunut. Ja pitkän aikavälin kuripitotoimet, niitä tarvitaan enemmän. Ja tämä liittyy nimenomaan kasvuaspektiin. Jos haluamme lisätä uskottavuuttamme, niin kurion asiat on tarkasteltava sellaisessa konseptissa, ja kontekstissa, jossa kasvu on mahdollista ja sitä tukevat oikeanlaiset poliittiset toimet. Ja tässä kaksi aspektia tuntuisivat tärkeiltä ja joita vielä ei ole huomioitu. Ensinnäkin integraatio ja sitten investoinnit. Eli nämä kaksi iitä, niinkin voisi sanoa, kaksi kasvun iitä. Integraatio ensinnäkin nykyinen Euroopan talouden tila on sellainen, että ei voida uskoa, että keinotekoisin tukitoimin eh, sitä kasvua voidaan saada aikaan. Eli tähän eh, lähestymistapaan ei kannata uskoa. Mistä kasvua sitten voidaan saada? Uskoisin, että suurin eh, kasvun reservi mm, liittyy siihen, että integraatiota ei ole vielä riittävän pitkälle viety, eli on vahvistettava yhtenäismarkkinoiden toimintavuutta. Ja on mietittävä, miten tämä seikka talouden ohjauspaketissa huomioidaan. Onko normaalia, että tällainen osa-alue jää kokonaan ilman huomiota. Mielestäni se ei ole normaalia. Esimerkiksi kun tarkastellaan Task Forcein loppuraporttia, niin siinä sanotaan, että mun talouspilari eh, huomioidaan, mutta eihän siitä varsinaisesti ole kyse, koska eh, mistä on kyse, kun puhutaan emun taloudellisesta pilarista. Silloin eh, puhutaan yhdestä taloudellisesta unionista. Ja tähän, tämä pohjautuu täydelliseen integraatioon, mutta sitten tässä prosessissa asiasta ei sanota yhtään mitään. EU 2020 kyllä mainitaan muitakin tällaisia abstrakteja asioita, yhtenäisasiakirja, mutta paketti, jota täällä työstetään ja poliittisesti tarkastellen tämä niin sanottu seksikäs osa eurooppalaista lainsäädäntöä ainakin hetken aikaa ei huomioi lainkaan asioita, jotka ehkä ovat vähemmän seksikkäitä, mutta ehkä sitäkin tärkeämpiä, kun puhutaan näistä tärkeistä eh, talouden eh, kurinpitotoimiin liittyvistä kysymyksistä. Eli tämä on varsin valiteltavaa ja toivoisinkin, että te eh, jollain tavalla löytäisitte keinon huomioida tämäkin tärkeä osa-alue näistä kysymyksistä puhuttaessa. Ja sitten toinen tärkeä talouden pilari emussa liittyy tietysti muiden kuin rahapoliittisten aspektien hallinnointiin. Ja tämä seikka mielestäni varsin hyvin on huomioitu jo talouden ohjauspaketissa. Mutta katsoisin silti, että tässä paketti liittyy liian läheisesti alkuperäiseen kasvu- ja vakaus- sopimukseen. siinä on tehty muutoksia ja sitä hieman hiottu, mutta perusseikka tästä edelleenkin puuttuu, eli jos arvioidaan sitä, miten talouspoliittiset toimit ja kehitykset Euroopassa eh, edistyvät, tukevatko ne hyvää kehitystä jatkossa vai päinvastoin, niin tässä eh, julkinen ja yksityinen sektori, näiden välinen ero ei ole perusratkaisu, vaan se, että nykyvarojen käyttö vastaa nykytarpeita eikä huomioi tulevia tarpeita, siis investointia riittävän hyvin. Eli tältä pohjalta tulisi tarkastella julkisia ja yksityisiä varainkäyttöhankkeita ja investointeja tässä yhteydessä. Muutoin päädymme tälläkin kertaa vääristymiin, niin kuin on käynyt Espanjan ja Irlannin osalta. Eli jos sanotaan, että mikä tahansa eh, valtion eh, varainkäyttöhanke katsotaan huonoksi, ja eh, näin ei oleteta silloin, kun puhutaan yksityisestä varainkäytöstä. Jos tämä on lähtöasetelma, niin vaikka jos puhutaan eh, kulutuksen tukemisesta tai mm, mustalainan otosta eh, kulutuksen kasvattamiseen, tällöin tietysti on mahdollista törmätään ongelmatilanteeseen. olisi tietysti ollut hyvä, jos jo vuonna 1996 nämä kysymykset olisi huomioitu, ja tuolloin itse olin vähemmistönä vaatimassa tätä asiaa. Ja sitten muutama sana eurobondeista. Tämä on varsin mielenkiintoinen asia sikäli, että nyt on tapahtunut muutosta sen suhteen, miksi eurobondit saattaisivat tuntua houkuttelevilta. Tämän päivän uutiset saattavat mahdollistaa Bowlesin bondit. Tämän voin teille sanoa puheenjohtaja. Mutta en tiedä, miltä tällainen teistä maistuisi, hyvä puheenjohtaja. Mutta siis hienoa brittiläistä ajattelutapa tässä taustalla on. En tiedä, eh, miten se vaikuttaa siihen, kuinka ajatukseen täällä Manner-Euroopassa suhtaudutaan. Euroopan deista varsin pitkään jo puhuttu taloudellisten käsittelyn yhteydessä ja mm, asiakirja on laaduttu, kun viime mm, toukokuussa esitin yhtenäismarkkinaraportin, niin eh, siellä jo sivusin eurobondiasiaa myöskin omalta osaltani. Ja eh, totesin jo omassa raportissani, että ei tarvitse pelätä sitä, että velasta tulisi väline eh, kurin puutteellisiin toimiin joidenkin maiden osalta. Ja Brykel myös Blue Bondeista jo on laatinut asiakirjan ja tästä on tehty paljonkin teknistä poliittista analyysiä. Varsin arvostunut tämänkin salin mm, talousasiantuntijat ovat näitä asioita käsitelleet. Ja Corriere della seraassa myöskin toinen joulukuuta oli artikkeli e, juuri muutama päivä ennen tärkeää Jean-Claude Junckerin e, mm, tärkeää raporttia e, Financial Timesissa. Ja tämän artikkelin voin teille myöskin jakaa täällä. Ja nythän varsin hyvin eh, tiedetään jo, mitä eh, hyötyä nämä eurobondit mukanaan toisivat, enkä tällä nyt tarkoita sellaisia välineitä, joilla pyritään eh, mahdollistamaan lisävarojen käyttö. Vaan julkisen velan hallintavälineestä puhun, kun näistä puhun. Eli hyötypuoli on tullut jo selväksi, mutta ehkä jossain toisessa yhteydessä olisi hyvä hieman tarkastella sitä, miksi eh, mahdolliset haitat eh, joidenkin maiden, varsinkin yhden suuren eh, maan mielestä, ovat esiin nousseet kovasti ja miksi näitä syitä haittapuolia ei tulisi mm, painottaa liikaa. Saksalle Kuitenkin tulisi tehdä selväksi se, että kyllä eurobondit olisivat myös Saksan etujen mukainen asia, niin kuin ne olisivat koko Euroopan unionin etujen mukainen asia. Jos esimerkiksi toteaisin vielä, että taloudelliset analyysit ovat osoittaneet sen, että ei pidä paikkaansa, että Saksan tulisi luopua relatiivisesti tai absoluuttisesti omista hyödyistään, joita eh, alhaisemmat hinnat nykyisellään aiheuttavat. Ja hyötynä eh, Saksalle saisi, saattaisi olla sekin, että mm, jos sitten tulisin saksalainen, niin ajateltaisiin tilannetta seuraavalla tavalla. Saksan liittokansleri totesi, että yksityisten markkinoiden tulisi myöskin ö, eh, osallistua uhrauksiin konsepti on ymmärrettävä ja hyvin perusteltu. Sen ymmärtää varsin hyvin. Eli vuoden 2013 jälkeen tarvittaisiin tämän tyyppisiä tapauksia. Mutta jos Euroopan rakenne olisi olemassa, niin olisi olemassa normaali mekanismi. Markkinat osallistuisivat vapaaehtoisesti näihin uhrauksiin, sillä jos esimerkiksi Irlannin tai Portugalin eh, obligaatioita omistaa, niin niistä haluaa ehkä päästä eroon. Ja tämä eh, julkisen velan instituutio eurooppalainen sellainen voisi sitten toissijaisilla markkinoilla ostaa nämä alennettuun hintaan ja säilyttää ne sitten mm, maturiteettiin saakka ja näin saataisiin koko summa katetuksi. Eli tämä vain yksin yksinkertaisena esimerkkinä siitä, miksi menettely mahdollistaisi e, normaalin e, markkinoiden osallistumisen. Tässä nyt puheaikani pikkuhiljaa päättyy, mutta toteaisin vielä hyvä puheenjohtaja, että kun kurista puhutaan, niin suurena ongelmana voidaan nähdä se, että markkinat eurojen syntyy euron synnyttämisen jälkeen, ihan kuin he olisivat euron äiti, olisivat nukahtaneet pitkään unen tämän synnytysoperaation jälkeen. Mutta jos meillä olisi ollut eurobondeja, näin ei olisi käynyt, koska niiden avulla olisi mahdollista mahdollistaa markkinoiden eh, eh, paineet, koska senior, junior, debt eh, tyyppisten velkojen suhteet toimisivat toisin. Eli jos olisin saksalainen tai jos olisin, niin kuin olenkin, eurooppalainen, niin kuin kaikki olemme, olisin huolissani siitä, vaikutuksesta, e, miten nyt kirjoitellaan, eli onko EKPssä tulossa jonkinlainen roskapankki? Jos normaalia markkinavälinettä ei ole näiden e, toissijaisten e, joukkovelkakirjan ostamiseen, niin siksi tapahtuu juuri se, mitä on tapahtunut, eli EKP puuttuu asioihin, mutta tämä tuo mukanaan huomattavia ongelmia. Yeah. Saksan Bundesbankin pääjohtaja onkin tämän asian useasti esiin tuonut, eli tällöin ei toimita sääntöjen mukaan, koska EKPn tehtävä ei ole rahoittaa valtion velanhoitokysymyksiä. Ja sitten myöskin, kun puhutaan laatutekijöistä varallisuuteen liittyen, niin ei ole hyvä, jos EKP on joutunut tällaisiin toimiin mukaan. Ja kysymys kuuluu, Ensinnäkin, haluammeko tästä parhaasta aikaansaannoksestamme nyt tehdä hieman epäilyttävän siksi, että eurobondeja ei uskalleta, mm, uskalleta luoda. Ja sitten lyhyesti vielä olen tutustunut Euroopan parlamentin mietintöihin ja niissä on yksi yhteinen suuri arvo. Te pyritte ähm, tuomaan tähän koko paketin lisää yhteisömetodia, ja se on tärkeä asia. Nähtäväksi jää, ähm, oletteko avuksi, mutta toivon todellakin menestystä hankkeelle. Ja joissain mietinnöissä eh, toivottaisiin eh, vahvempaa roolia myöskin Euroopan parlamentille. Ja kysyin, kun tämän luin itseltäni, onko tämä normaali, että parlamentti pyytää itselleen lisävaltuuksia mutta jos tämän unohtuu, niin kysymys, kysymyksen vastattaa myöskin toisin, olisiko tämä hyvä vai huono asia. Ja ehkäpä nyt loppuun muutama hyvä uutinen itse niin kuin, eh, poiketen monista muista, en aina kannata eh, liikavaltuuksia kansallisille parlamenteille. Ja onkin havaittu, että ehkä kansallisten parlamenttien toimintakenttä on hieman supistunut verrattuna kansallisiin hallituksiin. Ja tämän voi nähdä esimerkiksi parlamenttien tarkistusten määrän myötä ja niin edelleen. Eli parlamentti on tärkeä, varsinkin eh, budjettikysymyksiin liittyen ja eh, vaalien lähestyessä. No, en tiedä, olisiko mahdollista sanoa näin myöskin tästä parlamentista tämän talouden ohjauspaketin yhteydessä. Ei, siksi että tämä Euroopan parlamentti institutionaalisesti on sellainen, että sillä ei ole eh, varsinaisia valtuuksia, kun mm, määritellään Eh, jollain lailla eh, kansallisia eh, budjetteja ja budjettikuriin liittyviä toimia. Tietysti sillä on roolissa ja merkityksessä, kun puhutaan yhteisön talousarviosta, mutta siitähän ei tässä yhteydessä ole kyse. Eli parlamentin isompi rooli, kun arvioitaisiin budjettiprosesseja jäsenmaiden osalta, en tiedä olisiko se hyvä? Voisi olla, että siitä olisi hyötyäkin siksi, että näin Euroopan parlamentista tulisi varsin läpinäkyvä taho, niin kuin se on tähänkin asti ollut, sillä kasvu ja vakauspaketin yhteydessähän neuvottelut käytiin jäsenmaiden välillä neuvostossa varsin suljetussa piirissä – ja tätä eräs kollega kutsuikin nimellä nationalismin kartelli, tätä ECOFin neuvosto hän tällä nimellä kutsui. Ja jos Euroopan parlamentille antaisi, annettaisiin valtuudet jollain tavalla purkaa näitä salaliittoja tai tuoda hieman, läpivalaista hieman näitä menettelyjä, niin se voisi olla ihan hyvä asia ja uskoisin, että kansalaiset voisivat eh, ainakin nähdä asian siten, että parlamentin rooli näistä budjettiin liittyvistä kurinpitotoimista puhuttaessa voisi olla varsin tärkeä. Kiitos. When you're saying such... Kiitoksia paljon. Kun sanotte näin mielenkiintoisia asioita parlamentista, niin me emme voi olla muistuttamatta teitä siitä, tai emme voi muistuttaa teitä siitä tietenkään, että teillä alkaa aika loppua. No niin, ne, jotka haluavat käyttää puheenvuoroja, niin ilmoittautukaa listalle. Minulla on täällä oma nimeni listalla, joten varmaankin minun täytyy tästä Bold Bondista ilmaista kantani. Ja sitten täällä on muutama muukin vielä. Kuka muu haluaisi käyttää puheenvuoron? Merkitään ylös. Mario, koska mainitsit niin ehdotukseni, joka mielenkiintoisesta kyllä käytiin läpi eilisessä seminaarissa, eli tästä eurooppalaisesta talouspolitiikan ohjauskaudesta, niin se kattaa ää, pelastuspakettien koronmaksun uudelleen tarkastelua, mutta sitä voidaan käyttää tietysti myöskin bondimekanismina. Eli lähtökohta on aika yksinkertainen. Eli se summa, joka maksetaan, jonka Irlanti siis maksaa, niin siihen liittyy tietty preemio. Ja se edustaa maksukyvyttömyys tai maksun lykkäytymisriskiä. Mutta meidän pitäisi toimia toisin kuin investointi pankki. Eli kun laina-aika on lopuillaan ja maksut on hoidettu ajallaan, niin ihmiset sanovat, että no hyvä, riski on otettu ja maksettu siitä riskistä, niin tietysti tuo riskin, riskiraha pitäisi palauttaa sinne, sille maalle, joka on maksanut sen aikana, eli ehkäpä kaksi prosenttia siinä vaiheessa sitten, kun laina erääntyy, palautuisi sinne oikeisiin taskuihin. Ja tämä tarjoaa hyvän porkkanan teille se, siinä suhteessa, että ei kannata jättää maksamatta lainojaan ja tästä porkkanasta tulee yhä houkuttelevampi, kun laina etenee, koska markkinat näkevät sen, markkinat näkevät sen ikään kuin rahapakettina, joka palaa sitten itselleen takaisin siinä vaiheessa, kun laina maksetaan takaisin. Eli se vaikuttaisi sillä tavalla, että se helpottaa, helpottaisi takaisin maksuja. Ja koska kuitenkin etukäteen maksetaan muutaman vuosi korkeaa korkoa, niin maksuvelvoitetta kyllä on, joten minkäänlaista moraalista uhkapeliä tässä pelattaisiin. Eli rahahan ei saa takaisin ennen kuin on todistettu, että maksuja ei ole jätetty maksamatta. Ja siinä on tiukka ehdollisuusperiaate käytössä, niin kuin perustamissopimusmuutoksessakin ehdotetaan. Ja tämä ajatukseni pääsi ilmoille eilen tosiaan ja ymmärsin niin, että sakko Saksan virkamiehet olivat nokkelia ja hoksasivat tämän asian etukäteen jo ja ottivat sen sitten EUn talous- ja raha-asiainvaliokuntaan ja sitten DG Ekfinissä ja muuallakin ovat keksineet tämän saman asian. Ja tähän mennessä teidän tavoin he ovat näyttäneet olevan sitä mieltä, että ehkä tämä toimiikin. Joten en, niin todellakin nyt olen esittänyt nämä omat pienet ajatukseni asiasta. Ja sitten vakausmekanismista voidaan sanoa, että saman, samanlaista politiikkaa voitaisiin soveltaa siihenkin, jos halutaan sitä fasiliteettia kasvattaa ja laajentaa myöskin eurobondeihin, kuten tuossa edellä todettiin. En halua sanoa siitä sen enempään, ja jos tätä asiaa, tämä asia ei nyt tule sitten selväksi tällä puheella, niin ottakaa yhteyttä minuun myöhemmin. Mariohan tuossa mainitsi tästä aiheesta, niin siksi selostin tätä tarke- tarkemmin. Eli ensimmäinen kysyjä listallani seuraavaksi on Viki, ole hyvä. Kiitos Sharon. Me kaikkihan yritämme täällä keksiä uusia luovia ajatuksia. Minä halusin lisätä tähän sellaisen ajatuksen, että nämä korkeat korot eivät johdu ainoastaan tästä preemiosta sen varalta, että velat jätetään hoitamatta, vaan myös muista syistä, jotka liittyvät valtion velkaan. Se ehkä selittää hiukan sitä, mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Kysymykseni liittyy itse asiassa tähän pointtiin, jonka sinä otit esiin näistä pitkän aikavälin sijoituksista tai investoinneista – puhun siitä, miten meidän tulisi jatkossakin sijoittaa rahaa, jotta takaisimme tulevaisuuden kasvun. En sano tässä nyt, että, että kaikki julkiset investoinnit ovat hyviä ja yksityiset huonoja. Esimerkiksi omassa maassani olemme investoineet nopeisiin junayhteyksiin, jotta saadaan kaikki maan osat jaloilleen, ja se varmasti maksaa itsensä takaisin pitkällä aikavälillä. Mutta tällaiset investoinnit ovat vaikeampia, jos miettii esimerkiksi, että niitä tehdään opetus- ja koulutusalalle, sillä siellä tämä takaisinmaksu, kun investointi alkaa maksaa itseään takaisin, se ajanjakso on vieläkin pidempi. Mietin tässä, että oletko miettinyt enempää sitä, miten määritellään se. Ja mielestäni kaikkien hallitusten käyttämien rahojen tulisi itse asiassa olla tällaisia investointeja. Mutta siis minkälaista pitkän aikavälin suunnitelmaa tähän on? Miten muotoilisit tämän itse? I think it's probably, uh... Uskoisin, että kannattaisi ottaa useampi kysymys samaan syssyyn uuden seuraavaksi. Kiitokset. Niin, herra Monti, johdantonne oli oikein hyvä, pidin sitä kovasti. No niin, jatkan saksaksi, jos nyt käännös taas toimii. Eli eh, tällainen hienovarainen oli alustuksenne, se oli oikein hyvä. Ja sitten eh, yhteydet vuoteen 2003 olivat myöskin perustellut. Ja kun kuvasitte eri Euroopan eh, toimijoita ja sitä, että varsin usein pyritään tai he huomioivat vain lyhyen aikavälin eh, tavoitteita unohtamalla pitkän aikavälin toiveet. Mutta eh, yksi kysymys ja toive teille. Eh, mitä tarkoitatte, kun toteatte, että paketin konkreettinen muotoilu ja muoto, niin kuin se on esitetty nykyisellään, niin missä näette riskin, kun asioita tarkastellaan pitkällä aikavälillä? Mihin haluaisitte parlamentin vielä puuttuvan? jotta esimerkiksi antisykliset eh, talouspoliittisen koordinoinnin vaatimukset pitkällä aikavälillä voitaisiin paremmin huomioida mistä eurooppalaista lisäarvoa voi saada, jos halutaan huomioida myöskin jäsenmaiden erot, erot kun puhutaan taloudellisista rakenteista. Eli miten tämä varsin viisas ajatus siitä, että tarvitaan pitkän aikavälin suhtautumista, miten saattaa se mukaan tähän varsin konkreettiseen talouden ohjauspakettiin olisi tärkeää tietää, jotta me täällä osaisimme todellakin näitä yksityiskohtia hioa riittävän hyvin, jotta tämä paketti pätee ja toimii hyvin myöskin pitkällä aikavälillä. Tämä eh, tärkein kysymykseni, mutta vielä muutama eh, lyhyt kommentti. Eurobondi esityksenne oli myöskin varsin vakuuttava, mutta kysymys kuuluu sitten, miltä institutionaalisesti tilanne näyttäisi, eh, miten vastata Euroopan haasteeseen, perustettaisiinko tämä eurooppalainen instituutti vai voitaisiinko eh, eurooppalaista eh, rahastoa hyödyntää tässä yhteydessä, eli miten tämä asia käytännössä hoidettaisiin. Kiitos. Right, thank you very much. Paljon kiitoksia. Siinä oikeastaan olikin puolet puhuja listasta. Philip, Silvia, Jouko on vielä listalla, mutta ehkä Mario haluaa tässä vaiheessa vastata ennen kuin kuulemme lisäkysymyksiä, mutta sitten tarvitsemme ehkä vielä toisen kysymyskierroksen. Uh, sure. <clears throat> Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia paljon. Niin, tästä likviditeettikysymyksestä, jonka Rova Ford otti esille. On hyvin, se on hyvin tärkeä kysymys ja se pitäisi ottaa selkeästi mukaan koko tähän keskusteluun. Se tarjoaa ilman muuta lisäapua. Mitä tulee julkisen sektorin pitkäaikaista sijoituksista, Rova Ford kysyi aivan oikein, että onko minulla lisäajatuksia siitä erityisesti, mitä tulee määriin ja niiden määrittelyn ja kuinka voitaisiin välttää se, että jäsenvaltiot voisivat laskea kaiken investoin, investoinneiksi budjettikurisääntöjä kiertääkseen. No, olisi helppoa, mutta ei ehkä niinkin tuottavaa tai hedelmällistä sanoa, että nämä lisäajatukseni muodostuivat vuonna 1996, kun keskustelimme tästä Euroopan komissiossa, koska sanoin, että tajuan, että on aivan valtavia ongelmia liittyen koko tämän asian suunnitteluun ja valmisteluun. Ja jos nyt aloitetaan työ ekonomistien, neurostatien ja kaikkien tahojen kanssa tänä päivänä ja mietimme, että mitä pitäisi kutsua investoinniksi, niin sitten tiettyjen, tiettyjen vuosien jälkeen homma saadaan valmiiksi ja sitten lähestymistapa olisi täytäntöön pantavissa. No tätä ei ole tehty, koska tällaisia asioita oli vaarallista silloin ajatella. Ja minä olen sitä mieltä, että kaikessa taloudessa ja elämässä yleensäkin pitäisi aina erottaa toisistaan ensimmäinen vaihe ja toinen vaihe. Tai, eli en, mikä on investointi, mikä on sijoitus. Ja sitten toisen vaiheen kysymys on tämä, mutta ensimmäisen vaiheen kysymys on se, että olemmeko samaa mieltä, että yksityinen kulutus, jota lainoitetaan, on parempi asia kuin julkiset sijoitukset. Jos nähdään, että siinä on ongelma, niin mietitäänpä sitten sitä metodologiaa, jota tähän pitäisi soveltaa. Ja minun vaistonvarainen ajatukseni olisi se, että ollaan hyvin tarkkoja ja sovelletaan äärimmäisen tiukkoja määritelmiä, mutta sovitaan sitten jostakin sellaisesta, joka on kaikin keinoin sovellettavissa tulevaisuudessa. Herra Burman 2003 vuodesta, kuinka 2003 vuoden kokemus liittyy tai kuinka sen valossa voitaisiin tänä päivänä suunnitella pitkän aikavälin kurinalaisuutta. Tässä pitäisi tehdä mielestäni ero tiettyjen asioiden välillä. German Bounce viittasi eilisen konferenssiin ja tuossa monet puhuivat hallituksen paketista ilman, että täytyisi pitäytyä olemassa oleviin teksteihin ja olla niiden sitomia. Paljon radikaaliakin kritiikkiä esitettiin ja kaikki tämä täytyisi ottaa huomioon. Meidän pitäisi olla tietoisia siitä, että te työstätte nyt sellaista järjestelmää, joka on ihan älykös ja jossa on järkeä, mutta tämä, se on vain yksi ihmisen keksinnöistä. Ja koska teillä nyt on tämä teksti tai tekstisarja, jota työstätte, niin uskoakseni on kuitenkin tapoja toimia muutenkin. Esimerkiksi yksi aspekti, mitä pitäisi välttää, on se, että harjoitettaisiin eh, epäuskottavaa lyhytaikaista kuria. Ja se liittyy eri, erityisesti sekundäärilainsäädäntöön, eli kun kvantifioidaan ne kriteerit, jolla voidaan mm, velan suhde bruttokansantuotteeseen ottaa uudelleen huomioon. On tärkeää, että uudessa tekstissä tämä on otettu mukaan. Mutta erittäin tärkeää olisi myöskin harjoittaa ihan maalaisjärjen käyttöä, jotta voitaisiin varmistaa, että lyhyen aikavälin julkinen mielipide muodostuu sellaiseksi, että, että jos sekundaarilainsäädännössä vaaditaan liian nopeaa toimintaa, niin silloin menetetään yleisön luottamus, taikka syöstään Euro- Eurooppa lamaan. Eli tässä on vielä mahdollisuus soveltaa ihan maalaisjärkeä. Ehkä tekstin huolellinen työstäminen voi auttaa siinä, että voidaan löytää ratkaisuja myöskin tähän julkisten sijoitusten ongelmaan. Ja osoitatte samalla, että ette pyri vesittämään kurinalaisuutta. Minä henkilökohtaisesti olisin ihan nollatason kannalla. Maastrichtissahan taso oli määritelty kolmeksi prosentiksi bruttokansantuotteesta, mutta minun mielestäni se pitäisi olla käytännössä nolla. Mutta investoinnilla pitäisi olla tässä tärkeämpi rooli. Ja no sitten eurobondeista, mikä on niiden liikkeen las, liikkeeseen laskea. Minun mielestäni se pitäisi olla yhteisön virasto, luultavasti siksi, et, ja sen takia, että ei luotaisi lisää virastoja, niin se voitaisiin hyvinkin lisätä jo olemassa olevien rakenteiden tehtäviin. Eli mikä se onkaan nimeltään, ESFS, e tehän tiedätte paremmin kuin minä, mikä, mikä tämän mekanismin nimi on. Eli Euroopan rahastovakausväline. Tässä oli sitten neljä puhujaa jäljellä. Ensin Filip ja Silvi ja sitten annetaan Maariolle puheenvuoro ja sen jälkeen vielä Joga Astrid. Eli jos vielä on puheenvuoropyyntöjä, esittäkää ne. Filip, ole hyvä. Professor Monti. Kiitos Sharon. Kiitos tästä teidän puheestanne, professori Monti. Siellä oli hyvin mielenkiintoisia ajatuksia. Haluaisin palata näihin in-asioihin, joista puhuitte. Onko teidän mielestänne mahdollista saada aikaan talousasioissa integraatio, tällainen ikään kuin finanssiasioiden liittovaltio. Minun mielestäni tämä riippuu monista asioista tietenkin, esimerkiksi myös sisäasioista ja, ja poliittisista kannoista, sisämarkkinoista, kilpailusta. Verotulot ovat tässä myös hyvin tärkeässä osassa. Onko jäsenvaltioilla mahdollisuuksia ja keinoja päästä tällaiseen mm, finanssiasioiden yhä tiiviimpään liittoon. Tämähän riippuu totta kai myös yrityksistä ja, ja petosten vastaisesta taistelusta. Ne ovat hyvin tärkeitä asioita tässä. Voitaisiko saada aikaan sellainen integraation taso, jolla päästäisiin ikään kuin vielä syvemmälle tässä talous- ja rahasioiden integraatiossa Minusta meillä täytyy olla yhteisiä projekteja ja hankkeita, jotta voimme saada aikaan tällaista syvempää integraatiota. Niitä täytyy olla kuljetusalalla, energia-alalla ja esimerkiksi tutkimuksen puiteohjelmat ovat, ovat tästä hyvä esimerkki. Ne ovat instrumentteja, välineitä, joilla voidaan saada aikaan yhä parempaa integraatiota. Haluaisin tähän kommenttini. Sylvie. Kiitoksia sitten Sylvie. Merci, monsieur le professeur, d'être avec nous. Kiitos professori, että tulitte tänne tänään. Minä haluaisin kiittää teitä ei ainoastaan siksi, että, että kehuitte tässä parlamentin työtä, vaan sen, että siitä, että ymmärsitte, missä hengessä täällä työtä tehdään. Monet ihmiset vaativat parlamentilta hyvin karikatyyrinomaisesti pitäytymistä tietyissä asioissa tietyn toimivallan sisällä. Te puhuitte tässä parlamentin tuomasta avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä minusta sellainen asia tulee luonnostaan juuri Euroopan parlamentille eikä niinkään kansallisille parlamenteille, erityisesti juuri näissä talouskuriasioissa. Se on siksi tärkeä asia. Näistä eurobondeista huomauttaisin, että totta kai tässä tärkeässä, tärkeässä asemassa on jäsenvaltioiden harjoittama talouskuri. Ei ainoastaan siksi, että ei, ei suinkaan pyritä lähdetä hyväksymään minkälaista vastuutonta käyttäytymistä, vaan pikemminkin palkitsemaan vastuullista talousasioiden hoitoa. Tehän puhuitte 96 vuodesta. Se oli hyvin kiinnostavaa. Silloin estettiin monia hyviä ajatuksia ja ne lähtivät siitä etenemään. Toiset toisaalta eivät. Minä uskon, että ne ajatukset voisivat edelleen olla hyvin mielenkiintoisia. Puhuitte esityksessänne myös talouden ohjauksen ja hallinnan globaalista luonteesta. Tässä ei voida ikään kuin rakentaa mitään abstraktia talous- ja rahaliittoa. Sen täytyy olla hyvin konkreettinen. Miten, miten siitä saadaan konkreettinen ja ne kaikkia koherentti, yhdenmukainen unioni, jota yhdessä viedään eteenpäin? Onko teillä tähän mitään konkreettisia ajatuksia kuinka, kuinka tästä, tätä pystytään tekemään. Miten tässä päästäisiin vieläkin pidemmälle? Kiitos. Euh, Monsieur Lambert, euh, ma réponse euh, est... Edustaja Lambertsille vastaisin, että kaikkiin kysymyksiin vastaukseni on kyllä. Tällä tarkoitan sitä, että uskon, että ei voida ajatella, että talousintegraatiota saadaan aikaan ilman verotuksen integraatiota ja ilman yhteisiä investointeja. Veroasioista sanoisin, että tästä näkökulmasta en usko, että on välttämätöntä puuttua näihin omien pääomien kysymyksiin ja, ja unionin budjettiin. Minusta tätä voidaan tarkastella erikseen. Se ei ole integraatiolle mikään välttämätön elementti, se on aivan, aivan oma aiheensa. En myöskään usko, että verotuksellista integraatiota saadaan aikaan ilman syvempää talous- ja rahaliittoa. Tehän tässä jo sanoitte, että termit ovat aina hiukan hämäriä, puhutaanko tässä nyt tuloista, verotuloista, niistä mekanismeista, joiden parissa nytkin töitä tehdään, joista keskustellaan. Ja minä uskon, kuten tekin, että veroasioihin tarvitaan tiettyä koordinaatiota. Se on aivan välttämätöntä, jotta sisämarkkinat jotta sisämarkkinoista todella tulisi nimensä veroiset. Ja niitä täytyy ennen kaikkea edistää tietyillä aloilla, niillä neljällä, jotka tekin mainitsitte. Tietyt asiat ovat ikään kuin tabuja, niistä ei ole yhteisymmärrystä. No, tämä asia on laatuista oman edun tavoittelua. Veroasioiden koordinoinnissa voidaan päästä eteenpäin. Vuonna 1997 saatiin jo aikaan ensimmäinen pieni paketti tässä asiassa. Siinä puututtiin yritysten verotukseen ja meidän täytyy mennä tähän suuntaan yhä enemmän ja enemmän. Minä olen käsitellyt tätä asiaa omassa raportissani ja teillä on käsissänne ne ensimmäiset toimenpiteet, joihin voidaan tarttua pikkuhiljaa, komissaari Shemetan sanoin. Tämä veropolitiikkaryhmä voi tätä työtä viedä eteenpäin, sillä on siihen instrumentteja – Siihen kuuluu valtiovarainministerien henkilökohtaisia edustajia ja avustajia, joten he tuntevat myös näiden asioiden poliittiset ulottuvuudet. Ei sinne ainoastaan voida ottaa veroasioista vastaavaa komissaaria, koska jäsenvaltiot eivät sitä ikinä sulattaisi. Siksi siellä nyt komissaari Shemeta vetää tätä ryhmää, mutta osallistujia on myös kansalliselta tasolta. Olen siis samaa mieltä teidän kanssanne ja lisäisin vielä, että ei tässä kannata nyt olla aivan täysin pessimistinen. Minä olen teidän kanssanne samaa mieltä. Me olemme kaikki tehneet paljon töitä sen parissa, mitä minä kutsun sisämarkkinoiden, oikeusasioiden sisämarkkinoiden luomiseksi, jo, jo- joilla pyritään parempiin, parempaan lainsäädäntöön, parempaan lainsäädännön täytäntöönpanoon. Jos näin ei käy, niin, niin sisämarkkinat eivät toimi, kansalaiset ovat tyytymättömiä ja poliittinen tuki sisämarkkinoille ei enää toteudu, sitä ei ole. No sitten edustaja Kulardille vastaisin. Kiitoksia sanoitte tuossa, että ymmärsin, näytin ymmärtävän täysin, mikä Euroopan parlamentin rooli tässä on. No menisin vieläkin pidemmälle ja sanoisin teille, että minun mielestäni on totta kai tärkeää, että ymmärrän parlamentin roolin, mutta minulla on tässä ikään kuin vielä suurempikin tavoite. Totta kai yleensä ymmärretään se, että kyseessä ei ole mikään yritysten etuja ajava instanssi tai toimielin, vaan elin, jolla on ikään kuin jalompi tavoite. Mutta sitten kun puhutaan talouskurista, kansalaisten osallistumisesta ja muista tällaisista asioista, parlamentilla on tärkeä rooli. Ja parlamentin nimenomaan täytyy vahtia juuri tätä kuria ja parlamentaarikot voivat tuoda kansalaisille lisäarvoa. Ei voida ainoastaan todeta kansallisille parlamenteille, että tässä on teille päätökset, joita teidän täytyy nyt toteuttaa hyvinkin yksityiskohtaisesti. Kaikilla mailla on omat rajoitteensa, jotka riippuvat tietenkin kansallisista parlamenteista. Mutta nyt tässä minäkin yritin, yritin kertoa, mitä tässä asiassa voidaan tehdä. Sehän on ihan oman laisensa näistä eurobondeista. En, en toista enää, mitä te tästä asiasta sanoitte. Niin silloin vuonna 1997 puhuin paljon näistä asioista meillä oli tällainen leaks-asia esissä jo tuolloin ja siitä paljon keskusteltiin lehdistössäkin siihen aikaan. Sitten vielä tästä globaalista luonteesta, mikä se kysymys nyt taas olikaan, niin, niin nämä sisämarkkinat – Tätä asiaa pitää totta kai vielä tutkia tarkemmin, mutta jos ajatellaan nyt rakennepolitiikkaa, niin ei voida ajatella ainoastaan jäsenvaltioiden näkökulmasta tätä asiaa. Meidän täytyy arvioida jäsenvaltioiden yksittäisiä asemia, mutta samalla myös koko unionin omaa asemaa ja sisämarkkinoita ja talous- ja rahaliiton syvempää integraatiota. Ja sitä kautta saadaan sitten ne argumentit, joita esimerkiksi puheenjohtaja Trichet on tuonut esiin, joista hän paljon pitää. Yksi tarpeellinen ehto sille, että saadaan aikaan optimaalinen talous- ja raha-alue, valuutta-alue, joka voi selvitä kriisistä on se, että se toimii koko muun integraation pohjana. Right. Thank you very much. Um, I, I just... Kiitos paljon. Kommentoisin ajatuksiin koskien vuotta 1996. Tässä oli aika paljonkin ajatuksia ilmassa silloin, kun euroalue luotiin, ja niitä ei pantu täytäntöön, ja viittaisin tässä vain siihen, että asiat täytyy esittää hieman laajemmin, tai asiat joudutaan tekemään laajemmin ja kalliimmin silloin, kun ne joudutaan tekemään korjaavina toimina, eikä ryhdytä toimeen heti alun alkaen. Ja sen takia täytyy muistaa, että ei pitäisi olla arkajalka niissä toimissa, mihin nyt ryhdytään, koska sitten, jos ei ryhdytä toimiin todeteolla, niin korjaustoimet tulevat olemaan sitten kalliimpia ja laajempia aikanaan. Nyt minulla olisi sitten vielä Jogi ja Astrid ja sitten vielä oli kolmas puhuja. Aloitetaan siitä. Sharon. Kiitokset. Ja lämpimät kiitokset myöskin teille, professori Monti, tästä varsin mielenkiintoisesta alustuksesta. Tämä antoi paljon ajattelemisen aihetta tuleviin keskusteluihin. Itse esittäisin teille kolme Äh, mielestäni tärkeää kysymystä. Meidän on muistettava se, että asioiden käsittely nyt nopeutuu näiden kuuden ähm, talouden ohjausmietinnön myötä. Katsoisin, että tilanne on hieman hankala, kun tässä ensinnäkin puhutaan integraatiosta markkinoiden osalta ja toisaalta sitten eh, nämä eh, investointeihin menevät menot. Ehkä olen nyt hieman itsekäs, mutta kysyisin kuitenkin teiltä, mitä teidän mielestänne tulisi mukaan ottaa tähän pakettiin, kun halutaan lähemmin huomioida markkinoiden integraatio? Eli mitä konkreettista tulisi vielä pakettiin tältä osin mukaan ottaa teidän mielestänne? Ja sitten toinen kysymys. Kritisoitte menopuolta. Totesitte, että ei välttämättä tulisi tehdä niin selvää eroa julkisten ja yksityisten käytettyjen varojen osalta, vaan tulisi tarkastella <clears throat> investointia. Kysyisin, eh, missä määrin katsoisitte investoinnit tärkeiksi? Eh, annan tässä esimerkin eh, Portugalin osalta. Esimerkiksi on mahdollista käyttää kolmeakin moottoritietä, jos haluaa <clears throat> Lissabonista matkustaa Portoon. Ne ovat samansuuntaisia moottoriteitä ja näin ollen kahta näistä kolmesta ehkä käytetään vähemmän, vähemmän kuin näitä muita. En tiedä, olisiko mahdollista ajatella jonkinlaista kurinalaisuutta myöskin, kun puhutaan sijoituksista ja investoinneista, joihin kansallisissa Eh, hallituksessa päädytään. Ja sitten vielä kysymys, joka liittyy Euroopan parlamentin rooliin. Tässä kritisoitiin hieman sitä, mikä on parlamentin rooli talousarvioiden suunnittelun osalta. Eh, kuitenkin todettiin, että Euroopan parlamentin rooli saattaisi olla eh, merkittävä nimenomaan, kun halutaan seurata budjettikysymyksiä mutta e, eikö tässä kuitenkin hallitusten rooli, sen tulisi olla merkittävä, koska e, hallituksissahan e, talousarvioluonnokset tehdään. Eli en tiedä, olisiko syytä miettiä parempia yhteyksiä kansallisten ja Euroopan parlamentin välille. No niin, huomasin kyllä, että siellä puheenvuoroja vuoroja pyydettiin. Täytyy pyytää puheenvuoroa nopeasti. Nyt olisi Astridin vuoro. c'est toujours rapide lorsque moi je, le... <laughs> Euh, niin kun minä otan puheenvuoron, niin toimin aina nopeasti. Ainakin yritän. Kiitoksia paljon herra Montille tästä tavanomaisen selkeästä esityksestä. Olin erityisen kiinnostunut kuulemaan, mitä sanoitte niistä vakavista seurauksista, mitä valtioiden päämiesten tuhoisat kommentit voivat saada aikaan, eikä pelkästään heidän kommenttinsa, vaan myöskin komission puheenjohtajan kommentit. Kuulin tänä aamuna hänet Saksan tv -ssä. No, jos nyt palataan tähän kurinpidolliseen aspektiin, niin herra Monti, katsotteko, että kuinka hienot mekanismit tässä nyt onnistutaankin luomaan kurinpidollisesti, niin eivätkö ne aiheuta sitten kurin, kurinpidollisia ongelmia eri jäsenvaltioissa? Ja uskotteko, että jäsenvaltiot ovat kunnolla ymmärtäneet talous- ja rahaliiton implikaatiot. Eikö ole aika taivaita tavoittelevaa alkaa ajatuskulku koskien kurinpitoa ilman, että jäsenvaltiot ymmärtävät, mistä on kysymys ja kuinka suuresta asiasta on kysymys. No sitten te totesitte, että Euroopan parlamentti, kun se keskustelee tai sen asema tänä politiikan ohjauskautena olisi tärkeänä no, oman maani. Ammattiliitot ovat kovasti tätä Euroopan talouden ohjauskausi-ajatusta vastaan, enkä ole varma, mitä mieltä ammattiliitot olisivat, jos Euroopan parlamentti lähtisi siihen mukaan. Jos ymmärsin oikein, mitä sanoit eurobondeista, niin niiden pitäisi olla tällainen velan mutta ei suinkaan suurimittainen eurooppalainen sijoitusväline. Voisitteko sanoa, miksi eurobondeista ei pitäisi tulla tällaista laajamittaista investointivälinettä esimerkiksi Euroopan laajuisten verkkojen osalta vaikkapa? No sitten paremmin integroidusta markkinoista. Kysehän ei ole pelkästään siitä, että saataisiin aikaiseksi veroituksellista koordinointia tai federalismia, vaan muillakin aloilla täytyy noudattaa tiettyjä miniminormeja. Ainakin niillä aloilla, joilla aiotaan luoda yhtenäismarkkinat. Niin jäsenvaltioiden väliset sosiaaliset erot. Esimerkiksi jos ajatellaan nyt, että Saksassa huudetaan 800 euron minimipalkan perään ja me juuri nostimme minimipalkkaa Luxemburissa 1800, jotta saisimme ihmisiä ihmisiä koulutettua asianmukaisesti, eli se minimipalkasta. Seuraava puhuja. Kiitos. Niin hyvä professori Monti. Sisä markkinaraporttiin jo viittasittekin ja totesitte, kuinka tärkeä talouden ohjauksen suhde muihin integraatiotekijöihin on. Kuitenkin lehdistössä on valiteltu sitä, että komissio liian vahvasti nyt pyrkii eh, vakauttamaan euroa eikä sisämarkkinoiden integroitumiseen kiinnitä riittävää huomiota. No ei tämä ehkä ihan pidä paikkaansa te olette tätä asiaa kommentoineet, mutta tähän ei julkisuudessa olisi riittävää huomiota kiinnitetty. Ja eräs tärkeä elementti, joka puheenvuorossanikin esiin nousi, se, kuinka paremmin huomioidaan makrotaloudelliset säännöt euroalueella ja toisaalta sitten yhteismarkkinoiden integraatio. Ja selvää on, että eh, komissiossa eri jäsenet vastaavat näistä kysymyksistä ja näin myöskin parlamentissa eri valiokunnat. Ja miten teidän mielestänne olisi mahdollista parantaa yhteistyötä, jotta eh, raportissanne esittämiin tavoitteisiin olisi mahdollista helpommin päästä? Kiitos. Good and quick. Bene, jos puhut nopeasti, niin puhu. Kiitos puheenjohtaja, niin herra Montti, tässä ei ole jäseniä enää kovinkaan monta paikalla. Kolme sellaista eh, jäsentä, jotka olivat jäseniä jo silloin, kun te toimitte ensimmäisellä kaudellanne talousasioista vastaavana komissaarina. Mutta nämä Maastrichtin eh, sopimukseen liittyvät eh, kriteerit eh, mainitsisin, eli 60 prosenttia oli tärkeää, kun Maastrichtin sopimuksesta puhuttiin. Siitä kaikki jäsenmaat lähtivät liikkeelle. Eli tämä sitten 3 prosentin raja uudelleen osalta pohjautui kasvukäyrään kymmenen edeltävän vuoden osalta. Todettiin, että uudelleen velkaantuminen voidaan hyväksyä vain kun se on suhteessa kasvumäärin. Maastrichtin sopimuksessa ei sanota, eh, vaikka yleensä keskustelussa todetaankin, että mm, eh, muuten eh, ei uutta velkaantumista, ei vaan sen sanotaan, että enintään kolme prosenttia. Tämä on huomattava ero. Ja alussa Saksa ja Ranskan piikki menee paljonkin, pitää paikkansa ja kun aikoina toimitte komissiossa komissaarina, niin todellakin komissio vetosi yhteisön tuomioistuimeen ja niinpä kasvupakettia muutettiin vuoden 2005 alussa. Ja sitten muutama kysymys eurobondeihin. Tätä asiaa on käsiteltävä huolella, koska jos ei muuteta 125 artiklaa perussopimuksessa, niin ilmeisesti Euroopan kysymystä ei voida aikaan saada. Pulman ja muutkin Saksan kollegat tietävät, että maamme perustuslakituomioistuin on tehnyt päätöksen, joka sitoo Saksaa. Ja jos Saksan hallitus toimii ristiriidassa tuomioistuimen päätökseen, niin silloin ollaan melko pahassa jamassa, näin on Saksassa. Ja sitten puheenjohtaja Barroso eilen ehdotti eh, pelastusmekanismin laajentamista. No, eh, muutkin ovat asiaa kommentoineet, mutta hän on siis tärkeä taho ja esti tämän kommentin ja hän totesi, että tulevaisuudessa eh, kriteeri olisi pelkästään se, että pidetään kiinni kasvu- ja vakauspaketista ja näitä velkakysymyksiä ja muita ei otettaisi kriteeriksi. Mielestäni eh, tämä eh, johtaisi siihen, että hankala tilanne eh, jatkuu samanlaisena kuin ensimmäisen kymmenen vuoden aikana euromaiden osalta. Nythän olette neutraali akateeminen henkilö ja voinette tätä Baroson eilistä kommenttia näin ollen kommentoida. Okay, we're sort of... No niin, nyt me olemme hieman laina-ajalla tässä, joten täytyy pyrkiä puhumaan mahdollisimman lyhyesti, mutta varmasti olette saaneet paljon ajatuksen ruokaa nyt tässä keskustelussa. Uh, thank you, I think the most interesting... Kiitos. Varmasti aamun mielenkiintoisin osuus on vasta edessä, joten siksi kommenttien tiivistäminen ei tässä minua haittaa. Pyydän anteeksi nyt kysymyksensä esittäneeltä, koska vastaan hyvin lyhyesti ja tiiviisti. Tässä kysyttiin markkinoiden integraatioon käytettävistä tietyistä toimenpiteistä. Itse olen näitä yrittänyt pohtia. Kyse ei ole niinkään, niinkään siitä, mitä ne tietyt toimenpiteet sitten ovat. Meillähän on tässä lainsäädäntö noudatettavana. Kyse on siitä, että pyritään löytämään linkki sisämarkkinalaista ja siihen liittyvistä toimista ikään kuin näihin talous, talouden ohjauksen ja hallinnan toimenpiteisiin. Edustaja Schwabille vastaisin, tai lisäisin oikeastaan asian, jonka unohdin tässä edustaja Gulardille sanoa. Hän, hän kysyi, kuinka tämä talouden ohjaus paketti linkitetään nyt muihin asioihin ja sisämarkkinoihin ennen kaikkea, joissa edustaja Schwab on hyvin aktiivisesti mukana. Eikö voitaisi esittää, että tänä keväänä kokoontuisi Eurooppa-neuvosto, joka tutkisi todellista talouden integraatiota Euroopassa niin, että se ei olisi ainoastaan jonkin muun asian ja esityslistan alaviitteenä siellä, vaan ihan aiheena itsessään se varmasti olisi hyväksi sisämarkkinoille ja auttaisi meitä keskittymään. Minun mielestäni valtioiden ja hallitusten päämiesten tulisi kokoontua tällaiseen istuntoon ja tarttua tähän ensisijaiseen vastuuseen, joka heillä toimijoina on, ja miettiä, mitä he voivat itse tehdä integraation kehittämiseksi. Euroopassa, koska siihen liittyy hyvin läheisesti tällainen vahva poliittinen ulottuvuus. Ehkä tällaista asiaa voitaisiin esittää. Ymmärrän, että se ei sinänsä vielä ole aivan lopullisessa muodossaan, mutta kuitenkin. No sitten näistä julkisista ja yksityisistä investoinneista. Portugalin moottoriteistä. Kahden suurimman kaupunkin välillä on kolme eri moottoritietä. Tietä. Hyvin mielenkiintoista kuulla tämä se ei tietenkään ole parasta mainosta sille ajatukselle, että julkisia investointeja tarvittaisiin lisää. Mutta me kaikki varmastikin uskomme, että kansalliset poliittiset järjestelmät on myös suunniteltu siten, että ne normaalisti tuottavat hyviä ratkaisuja ja, ja että kansalaiset voivat nähdä, että rahat on pantu hyvään tarkoitukseen. Totta kai aina valvonta- ja tarkastusjärjestelmiä voidaan kehittää. Edustaja Fajo otti esiin tämän verkoston, johon kuuluisivat esimerkiksi Euroopan parlamentti ja sitten kansalliset parlamentit. Euroopan parlamentti voisi auttaa kansallisia parlamentteja ymmärtämään EU-toiminnan kehyksiä. Sitten minulla on ilo vastata näihin mielenkiintoisiin ajatuksiin ja kysymyksiin, joita tässä esitettiin. Ne liittyivät näihin menneiden vuosien ideoihin ja, ja ajatuksiin. Tällainen monimutkainen prosessi, jolla pyritään takaamaan talouskuri. Siitähän puhuttiin jo aiemmin. Minusta meillä on tällä hetkellä kaksi erillistä linjaa, joilla mennään eteenpäin. Tämä kuriprosessi, sitä ei ole suinkaan jätetty huomiotta. Siellä ikään kuin vaikuttaa kuitenkin asiaan tällainen molemminpuolinen kohteliaisuus jonka varjolla sitten tiettyjä asioita jätetään sanomatta. Te, edustaja Lyling, olette kyllä paljolti edistänyt tätä asiaa, ja jos voisitte vielä vaikuttaa Luxemburgin pääministeriin, niin että Junckerin käyttämä teoreema saadaan, saadaan myös vaihdettua, niin se auttaisi suuresti tätä Euroopan rakennerahastoasiaa esimerkiksi tiedämme, mitä hän tässä asiassa haluaa tehdä, mutta kertokaa te meille, miten, miten se asia voidaan paremmin hoitaa. Kaikki ovat pitäneet hänen sanomisiaan jonkinlaisena poliittisen voimattomuuden ilmauksena. Totta kai on tapauksia, joissa voidaan näyttää, että hyvällä politiikalla ei aina välttämättä voiteta vaaleja, mutta Junckerin teesit tähtäävät kaikenlaisiin uudistuksiin, joita on tehty esimerkiksi juuri Luxemburgissa. Tämä on siis Lyllingin esittämää teoriaa. hän on nyt jo tehnyt asioita, jotka ovat olleet hyvin vaikeita, mutta kuitenkaan luksemburilaiset äänestäjät eivät ole sitten häntä hylänneet. Sitten eurobondeista. Kiitos, että otitte tämän asian esiin. Eurobondien tapainen finanssiinstrumentti on jo, tai en sano, että sellainen olisi jo olemassa. Se, mistä tässä nyt puhutaan, on aivan, aivan eri asia. Se liittyy julkiseen velkaan, eikä niinkään sisäisten investointien rahoittamiseen. Edustaja Schwabille vastasin jo ja edustaja Langenille sanoisin, että kiitoksia hänen viittauksistaan menneiden vuosien tapahtumiin hyvin ystävällistä. Muistan, että keskustelimme julkisista hankinnoista tuolla Schwarzwaldin puolella. Ja kertasitte tässä hyvin sen, miksi päädyttiin näihin 3 prosenttiin ja 60 prosenttiin. En ole nähnyt vielä komission puheenjohtaja Barroson kommentteja. En voi, en voi kommentoida teidän sanomisianne siihen liittyen. Kiinnostuin kyllä asiasta ja, ja etsin ne käsiini pikimmiten. Kiitos ja, ja anteeksi, että tämän kierroksen vastaukset jäivät hiukan lyhyiksi. Thank you very much. Uh... Paljon kiitoksia. Niin, kuten totesin, niin sitä pidempään olette täällä joukossamme, niin sitä enemmän ajatuksia saamme keskusteltavaksemme. Ja varmaankaan ei mene kauan aikaa siihen, kun keksimme jonkun syyn kutsua teidät tänne uudestaan. Joten kiitoksia paljon, professori Monti, läsnäolostanne. Nähdään sitten taas seuraavan kerran, kun tänne tulette. Nyt siirrymme sitten paneeliosuuteen ja pyytäisin puhujamme tänne eteen ja istumaan paikoilleen niin, että saamme lyhyet eh, tai saamme kuulla heidän lyhyet esitelmänsä, mutta sitä ennen pieni tauko, jotta pääsemme järjestäytymään. right. Um, <coughs> oh dear, colleagues. Uh, no niin, hyvät kollegat, oikein paljon kiitoksia, että olette täällä ja pyydän anteeksi asiantuntijoilta, että kuten aina aloitimme tilaisuutemme hieman myöhässä ja se sitten kostautuu nyt, joten annan nyt sitten puheenvuoron ilman suurempia johdantoja 30 minuuttiselle johdantopuheenvuorolle ensimmäisenä Paul de Grove, joka on kansainvälisen talouden professori Lövenin yliopistossa. Olkaa hyvä. Mike uh, I would like to um, focus. Minä haluaisin puheessani keskittyä näihin eurobondeihin – eli euromaiden yhteisiin joukkovelkakirjoihin. Se on siis se käsite, josta tänään puhun ja kerron myös, miksi se on mielestäni tärkeä. Kuten kaikki tiedätte, euroalue on nyt tällaisessa eksistentiaalisessa kriisissä ja se on kasvattanut nyt yksimielisyyttä siitä, että tarvitaan poliittinen unioni, jotta euroalue saadaan säilytettyä. Samaan aikaan kuitenkin tällaista halukkuutta tähän suuntaan etenemiseen on hyvin vähän. Ja ainoa strategia, joka tässä on jäljellä, on se, että edetään pienin askelin kohti poliittista unionia. Minä väittäisin, että eurobondien liikkeelle laskeminen on tärkeä ensimmäinen askel kohti tällaista poliittista unionia, jolla pystyttäisiin sitten myös rauhoittamaan finanssimarkkinoita ja tuomaan takaisin vakaus euroalueelle. Eurobondien liikkeelle laskua voidaan myös käyttää euroalueen talouden vauhdittamiseen. Pääargumenttini eurobondien puolesta on poliittinen. Kuten tuossa äsken totesin, euroalueen kriisi on muuttunut eksistentiaaliseksi kriisiksi euroalueella sijoittajat kysyvät nyt itseltään, että selviääkö euroalue nykyisessä muodossaan lainkaan. Tämä luottamuspula euroalueen tulevaisuuteen on johtanut tällaiseen sisäsyntyiseen epävakauteen. Se tarkoittaa sitä, että kun kuullaan huonoja uutisista jostain tietystä maasta, ne muuttuvat ikään kuin huonoiksi uutisiksi koko tälle alueelle ja koko järjestelmälle kokonaisuutena. Kriisiä on pahentanut entisestään Eurooppa-neuvoston lokakuinen ja joulukuinen päätös siitä, että joukkovelkakirjojen haltijat on se taho, jolta pyydetään rahallista apua hallitusten puolesta tulevaisuudessa. Tämä on entisestä epävakauttanut näitä maiden joukkovelkakirjo, joukkovelkakirjamarkkinoita euroalueella ja se tekee niin tulevaisuudessakin, koska se tekee niistä entistä alttiimpia keinottelijoiden hyökkäyksille. Kaikki tiesivät, että aikaisemmin, että valtiolla oli mahdollisuus devalvoida valuuttansa, mutta nyt tällaista mahdollisuutta ei enää ole. Ja kun korot nousevat ja muita asioita tapahtuu, keinottelijoiden hyökkäyksille ollaan entistä alttiimpia. Euroopan joukkovelkakirjamarkkinoilla ollaan nyt siinä tilanteessa, että sanottaisiin, että euromaat voivat devalvoida omat joukkovelkakirjansa. Ja sitten jos näin tapahtuu, niin sijoittajat ryntäävät myymään näitä, näitä joukkovelkakirjojaan ja samalla niiden arvo entisestään laskee ja velanhoito vaikeutuu. Eli tämä järjestelmä on hyvin epävakaalla pohjalla. Sen sijaan, että tässä nyt ratkaistaisiin ongelmaa, Euroopan johtajat ovat pahentaneet tätä ongelmaa entisestään ja samalla pahentaneet euroalueen kriisiä. Siitä on myös tullut tällainen eksistentiaalinen kriisi. Totta kai siitä on päästävä pois. Nämä ajatukset, joita nyt on otettu esiin siitä, että joukkovelkakirjojen haltijat ovat vastuussa, ne täytyy nyt haudata kokonaan. Ja kun asia nyt näin on, niin minä sanoisin, että se tapa, jolla tästä noidankehästä nyt päästäisiin, koostuu siitä, että luodaan mekanismi, jossa jäsenvaltiot osoittavat markkinoille, että ne ovat vakavissaan euroalueen suhteen. Tässä eivät kuitenkaan enää mitkään kauniit puheet riitä, markkinat eivät niistä vakuutu. Me tarvitsemme nyt mekanismin, joka kertoo markkinoille, että hallitukset seisovat todella nyt euroalueen takana ja yhteinen eurobondi olisi, olisi tällainen tapa, jolla tämä voitaisiin tehdä. Silloin kaikki maat olisivat vastuussa yhdessä otetusta velasta. Se olisi hyvin näkyvä tapa sitoutua euroalueeseen ja sillä vakuutettaisiin markkinat siitä, että euroalueen maat ovat vakavissaan. Nykyisin nimittäin me, hallitukset, jäsenmaiden hallitukset sitovat omat kätensä näillä mekanismeilla – mutta tässä eurobondiasiassa oltaisiin ikään kuin samassa veneessä ja siksi niitä tarvitaan. Pääasialliset esteet näyttävät olevan poliittisia. Kyseessä on totta kai poliittinen unioni. Tässä on luotu poliittinen unioni, on luotu mekanismi. Ja täytyy tehdä selväksi se, että tästä tilasta ei muuten voi pois päästä. Ja siksi nämä maat täytyy pakottaa nyt konkreettisiin askeliin. Ja tämä sitten voi rauhoittaa finanssimarkkinoita, koska se poistaa ne pelot, että euroalue lakkaa olemasta. Nämä pelot juuri tekevät markkinat nykyään niin ja euroalue niin epävakaiksi. Totta kai on paljon muita syitäkin siihen, miksi eurobondit pitäisi luoda, ja Mario Monti puhui juuri näistä muista syistä, finanssipohjaisista syistä, taloussyistä, ja ne ovat varmasti hyvä asia, jos ne suunnitellaan viisaasti. En puhu näistä muista syistä ajanpuutteen vuoksi tämän enempää. Sanoisin pari sanaa kuitenkin eurobondien tavoitteista. Niiden luomiselle on monissa maissa vastarintaa ja sen voi aivan hyvin ymmärtää. Siksi eurobondien suunnittelussa täytyisi ottaa huomioon nämä täytyisi ottaa huomioon tämä vastustus Yksi asia, joka on otettu esiin, on tämä moraalikato, yhteisten eurobondien liikkeelle laskeminen tavallaan antaisi takuita kaikille maille yhdessä, koska ne ovat yhdessä vastuussa yhdessä otetusta velasta. Ja sillä tavoin toisaalta sitten huonosti asiansa hoitavat valtiot voisivat luottaa tähän implisiittiseen takaukseen ja ottaa liikaa velkaa tässä sitten samalla aletaan pelätä, että muutkin maat alkavat kauttautua, käyttäytyä tällä tavoin ja tämä johtaa moraalikatoon. Ja tämä ongelma pitäisi ottaa huomioon eurobondien suunnittelussa. Tämä on yksi syy tälle vastarinnalle, jota on olemassa. No sitten nämä AAA-luottoluokituksen valtiot, niistä on esitetty vastustusta eurobondeille ne valtiot pelkäävät totta kai, että niiden täytyy maksaa enemmän, koska ne liittyvät ikään kuin tällaiseen kerhoon, jossa on myös huonomman luokituksen omaavia maita. Ja siksi voi olla mahdollista, että nämä paremman luokituksen omaavat joutuvat maksamaan suurempaa korkoa, korkeampaa korkoa kuin mihin niillä oikeastaan olisi oikeus paremman luottoluokituksen pohjalta. Tämä on myös sellainen asia, joka on otettu esiin, kun on vastustettu eurobondeja. Halusin ottaa tämän esiin ja kertoa, että tämäkin pitäisi ottaa huomioon eurobondien suunnittelussa. Esittäisin tähän liittyen kaksi asiaa ja ikään kuin yhdistäisin ne. Niitä on, niistä on puhuttu aiemminkin. Ne ovat nämä siniset ja punaiset bondit, eli etuoikeutetut ja toissijaiset bondit. Sillä tavoin pystytään ikään kuin rajaamaan näiden etuoikeutettujen velkojen määrää ja loput sitten sen jälkeen, sen rajan jälkeen olisivat tällaista toissijaista velkaa. Esimerkiksi juuri tuon 60 prosentin rajan jälkeinen niin velka olisi tällaista toissijaista velkaa. Tuohon moraalikato-ongelmaan pitää myös puuttua, koska meillä täytyy olla ero marginaalisten lainakulujen ja yleisten lainakulujen välillä. Meillä on maita, joissa yleiset lainakulut ovat hyvin alhaalla, mutta sitten marginaaliset ovat hyvin korkealla. Eli tämä auttaisi näitä maita pääsemään tästä nykyisestä sotkusta eroon. Sillä tavoin ne ikään kuin oppisivat läksynsä, mitä tapahtuu, jos, jos yleislainakulut ovat liian korkeat. Toinen asia, jonka olen yhdessä kollegani kanssa ottanut esiin, on se, että otetaan esiin tällaiset erilaiset korkotasot. Eli nämä AAA-luottoluokituksen maat maksaisivat pienempää korkea, korkoa ja ainakin tuosta e-, etuoikeutetusta velasta pienempää korkoa. Ja sit, silloin nämä paremman luottoluokituksen maat voivat varmistua siitä, että ne eivät maksaisi yhtään sen enempää kuin mitä ne maksaisivat, jos ottaisivat velkaa yksinään. Ja tällä tavoin tämä eurobondi-ongelma ratkeaisi. Se olisi ainakin yksi ratkaisu. Loppuun toteaisin, että on tärkeää, että tähän suuntaan edetään pääasiassa niistä syistä, jotka tässä totesin. Poliittiset syyt ovat tärkeitä, meidän täytyy pystyä viestimään markkinoille, että nämä maat ovat vakavissaan euroalueen säilyttämisessä. Kiitos. Paljon kiitoksia. Sitten siirrymme Paula Manasseen, joka on Bolognan yliopiston makrotalouden ja kansainvälisen talouspolitiikan professori. Kiitos paljon kutsustanne, joten luen teille puheeni, koska muuten voi olla, että asiat joutuvat hukkaan, kun tässä tulkataankin välissä. Olen enemmänkin kyllä tottunut puhumaan vapaasti kuin lukemaan, mutta toimin nyt niin, että esitykseni ensin esittelee lyhyesti joitakin lyhyen ja keskipitkän aikavälin uudistuksia, jotka pitäisi panna täytäntöön. Ja sitten kommentoin hieman kolmea aspektia, eli ehdotuksia kasvo- ja vakaussopimuksen uudistuksiin ja sitten makrovalvontaosuuteen ja eurobondeihin. Eli lyhyt johdanto ensin ja toivottavasti nyt sitten tämä teksti jaellaan teille aikanaan, kun olen sen tästä saanut lukaistua. As you know, the European debt crisis is... Ajatuksena on se, että uutena vuotena Euroopan velkakriisi ei ole suinkaan häipynyt päinvastoin. Valtion velan korkoerojen kasvu e, ja valtiovelan kasvu haavoittuvissa Euroopan maissa on varoittamassa meitä Kreikan, Irlannin, Portugalin, Espanjan, Belgian ja mahdollisesti Italiakin kaltaisista tilanteista, että se laajenee. Syy siihen on se, että investoijat tunnustavat, että EUlla ei ole asianmukaisia instituutioita kriisin ehkäisyyn sen enempää kuin kriisin ratkaisuunkaan. Instituutioiden uudistamistehtävä on todella valtava. Voi olla, että aikaa ei ole riittävästi. Samanaikaisesti kansalliset hallitukset joskus tuntuvat vastaavaan kansallisiin poliittisiin rajoitteisiin sen sijaan, että miettisivät yhteistä hyvää. Ja samanaikaisesti heidän päätöksillään on kuitenkin EU-laajuisia vaikutuksia. Kuitenkin valuutta, pankki, yritys ja valtion velkakriisi kokemukset 40 viime vuodelta ehdottavat, että kriisit ovat aika outoja otuksia. Ne alkavat ensin ryömiä ja kontata, niin, niin kuin eläimet, ja sitten yhtäkkiä ne hyppäävät kimppuun paniikissa ja saastuttavat ja tartuttavat taudin kaikkiin. Lukuisia tärkeitä toimenpiteitä on jo suoritettu, taikka niistä on ilmoitettu. Esimerkiksi on perustettu pysyvä 2013 vuoden jälkeinen Euroopan vakausmekanismi, ja se sisältää myöskin yhteistoimintalausekkeita koskien uusi, uusia bondeja ja sitoumuksen tukea Euroopan ää, rahoitusvakaus välineitä vuoteen 2013 ja niin edespäin. Ja erityisen hyvää tässä on mielestäni näissä ehdotuksissa on se, että on tehty ehdotus pankkien elvyttämiseksi ja kriisinratkaisuksi ja myöskin rahoitusmarkkinoiden sääntelemiseksi ja ohjaamiseksi. No, nämä menetelmät ovat epäonnistuneet kuitenkin hälvyttämään lyhyen aikavälin rahoitus huolia ja tartuntahuolia. Ehkä siksi, että näitä toimenpiteitä on tehty vasta, kun on ollut pakko ja tällä tavalla kertaluontoisesti pala kerrallaan. No mitä täytyisi nyt sitten tehdä? Minusta on tärkeää, että kun otetaan huomioon, kuinka suuresta tehtävästä on kysymys, niin toimielin uudistuksissa pitäisi olla tietty sekvenssi. Pitäisi olla uudist ajatusmielisiä innovatiivisia lähestymistapoja, erityisesti silloin, kun vanhat politiik- poliittiset lähestymistavat eivät ole toimineet. Mietitään nyt ensin, mikä on todella kiireelliset toimet, mitä ovat lyhy- lyhyen toim- aikavälin toimenpiteitä, jotka pitäisi panna täytäntöön tulevina viikkoina ja kuukausina. Minun mielestäni kaikkein kirellisintä olisi lisätä EFSFn, ESM eli rahoitusvakausvälineen ja vakausmekanismin lainanantokykyä. Tämä ei kuitenkaan ole riittävä keino estää keinottelevia pikamyyntejä valtion velan osalta. Tällä ostetaan vain lisää aikaa. Kuten tiedätte, Euroopan valtion talouksilla on noin 2,85 miljoonan maksettavaksi erääntyvien velkojen potti 2011-2013 vuosina. Portugali, Italia, Irlanta, Kreikka ja Espanja. Niillä on bondeja kypsymässä 502 miljardin e- edestä 2011 vuonna. Ja tämän hetken lainanantokyky pitäisi nostaa se 1,7-2 miljardi, biljo, biljoonaan, jotta voitaisiin kattaa Irlannin, Kreikan, Portugalin, Espanjan, Belgian ja Italian tarpeet 2011 ja 2013. Ja tämä voidaan saada aikaan monilla tavoilla. Esimerkiksi EKP voisi antaa lainoja EFSF, SFL, taikka toisaalta EFSF voisi ostaa valtion velkakirjoja EKPn puolesta, tai voitaisiin käyttää ISFSn resursseja suoraan pankkien uudelleen pääomittamiseen, mutta tärkeää tässä on se, että kun on tällainen suuri tulivoima, laaja tulivoima ja arsenaali, niin se on paras vakuutus spekulatiivisia hyökkäyksiä kohtaan. Toinen tärkeä kiireellinen asia on se, että tämä EFSFltä ja ESMltä tapahtuva lainaaminen kuten tuossa edellä mainittiin, pitäisi olla massiivista luonteeltaan, niin se pitäisi olla ehdollista ja se pitäisi olla todellakin korkotuettua niin, että koska tämän lainan tavoitehan on helpottaa kestävyysongelmia ja kriisitilanteessa tällaiset muut huomiot ovat toissijaisia. Sitten toinen tärkeä asia on se, että sellainen maa, joka on ylivelkaantunut tai maksukyvytön, niin on tärkeää tässä nyt erottaa toisistaan sellaiset maat, jotka ovat ylivelkaantuneita ja joilla on vain lyhytaikainen likviditeettiongelma. Sellaiset maat, jotka ovat todellakin maksukyvyttömiä, pitkä velka, pitkäaikaisesti ylivelkaantuneita, pitäisi restrukturoida uudelleen järjestellä lainansa. Ja tämä voidaan tehdä onnistuneesti esimerkiksi kuten Pakistanin, Ukrainan ja Uruguain kohdalla osoitettiin vuonna 1990, eli vaihtotarjouksin tai lunastustarjouksin. Ja tämä osoittaa, että tällaiset usein pysyvästi maksukyvyttömät maat ovat, nämä ratkaisut ovat usein lyhytaikaisia ja rajoittavia. Ja sen takia täytyisi selkeästi erottaa toisistaan maksuvalmius ja todellinen varattomuus, jotta pystyttäisiin estämään tämä tartuntaefekti maasta toiseen. Ja jotta saataisiin pankkivelkojen ratkaisu ja uudelleen pääomittaminen aikaiseksi, niin se on se kolmas tärkeä kohta, joka täytyy ottaa huomioon. Toivottavasti minulla on puheaikaa riittävästi tässä, että ehdin lukea tämän paperini loppuun, mutta yritän nyt tässä jättää pois suurimman osan tekstistä. Niin, pit- keskipitkän aikavälin uudistuksista teen muutaman huomautuksen kasvu- ja vakaussopimuksen uudistukseen ja sitten vielä eurobondeihin. Kasvojen vakaussopimuksesta täytyy sanoa, että ongelma siinä on se, että on ehdotettu, että tarkistuksen pitäisi olla suhteessa vel, velan kautta BKT välisen suhteen, joka on siis asetettu 60 prosenttiin. Tämä voi olla ongelmallinen ajatus, koska siinä saatetaan ensinnäkin vaatia epäuskottavia tarkistuksia korkean velan maissa, esimerkiksi jos ajatellaan Italiaa tai Belgiaa, jossa joutuu sopeuttamaan toimintaansa näiden sääntöjen valossa, niin perusylijäämä pitäisi nousta viiteen, neljään viiteen prosenttien bruttokansantuotteesta 20 vuotta peräkkäin, ja tämä ei ole uskottavaa. Ja jos tätä sääntöä ei pysty noudattamaan, ja sitten sanktiot odottavat, niin näinhän useimpien maiden kohdalla tapahtuisi. Toinen ongelma on sitten oikeastaan se, että emme tarvitse Euroopassa minkäänlaista koordinoitua verotussäännöstöä, koska monissa maissa kriisi ei ole vielä ohi, mutta sen takia myös, että monissa eri, eri maissa on erilaisia epätasapainon tekijöitä. Ja tämä sääntö ei siksi ole hyvä kaikille sellaisena. On paljon ehdotuksia, joita on heitetty ilmaan, ja yksi ehdotus koskee jotakin sellaista, missä itsekin olen ollut mukana muotoilussa. Eli olisi tällainen mekanismi, joka olisi samankaltainen kuin mitä monissa maissa on ajokortin kohdalla, eli menettää tällaisia bonuspisteitä silloin, kun tekee jotakin väärin, ja sitten taas saa bonuspisteitä, kun toimii oikein. Eli tällainen sääntö tekisi mahdolliseksi sellaisille, äh, tekisi mahdolliseksi sen, että maat saisivat jonkinlaista vakauttamispolitiikkaa aikaiseksi ja se takaisin myöskin budjettikurin. No sitten siirtyisin muutamiin huomautuksiin, jotka koskevat lopuksi vielä Euroopan velkavirastoa ja eurobondiehdotusta. Olen samaa mieltä siitä, kuten mitä professori Monti von der Kauf totesivat siitä, että on lukuisia mielenkiintoisia seikkoja, jotka pitäisi ottaa vakavasti. Minulla on kuitenkin joitakin vastalauseita koskien näiden eurobondien käyttöönoton aikataulua. Ihan taloudelliselta kannalta katsottuna, mikä, millä tahansa velkakirjalla on markkina-arvo, vain silloin, markkina-arvoa vain silloin, jos markkinat uskovat, että äh, ylijäämä on tulevaisuudessa riittävän suuri, jotta äh, bondit voidaan lunastaa takaisin. Ja kysymys kuuluukin, mikä hallitus pystyy saamaan riittävän ylijäämän aikaiseksi tulevaisuudessa pystyäkseen maksamaan takaisin nämä velkakirjat. Eli miksi saksalaiset ja hollantilaiset esimerkiksi haluaisivat lisätä budjettiylijäämäänsä pystyäkseen maksamaan näistä yhteisistä bondeista sen sijaan, että näiden esimerkiksi Välimeren maiden vajeiden rahoittamiseksi. Ensimmäinen ajatus tässä on se, että veropolitiikassa vaadittaisiin tällöin, tällöin maiden välistä paljon suurempaa yhtenäistämistä ja koordinointia, ja jos verotuksellinen itsemääräämisoikeus on tärkeä niin kuin se on, niin uskoisin, että tämä vaihtoehto ei ole validi. Jotta tämä olisi poliittisesti mahdollinen ratkaisu, niin silloin tarvittaisiin paljon suurempaa verotuksellista integraatiota. Toinen tärkeä ongelma tässä on ajoitus, koska tässä ehdotuksessahan tehdään ero etuoikeutettujen ja toissijaisten velkojen välillä eli näiden seniori- ja juniorivelkojen välillä. Tässä on kaksi mahdollista tapaa, jolla tämä järjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön. Ensinnäkin yksi olisi se, että otetaan käyttöön tämä ehdotus ihan yllätyksenä, mutta se ei voi olla tietenkään toivottavaa. Ja toinen mielenkiintoinen tapa ottaa tämä ehdotus käyttöön olisi se, että ensin ratkaistaan velkaongelma, eli ne maat, jotka, maksa, jotka maksavat, lunastavat ensin nämä ylivelkaantuneet maat, niin sitten ne aloitetaan nollasta. Mutta tärkeää on, että määrätään tietty tulevaisuuden päivämäärä, vaikkapa 2013, jolloin tämä ehdotus otetaan käyttöön. Eli niin jokainen sijoittaja tietää tänä päivänä, että tulevaisuudessa tulee pääoman menetyksiä, jos ostetaan nyt vaikkapa Portugalin velkakirjoja. Tämä on väärä tapa toimia, koska riskinä on se, että kukaan ei haluaisi tänä päivänä investoida sellaisen velkaan, joka tulevaisuudessa olisikin toissijainen velka. Eli ehdotus sellaisena, kun se on esitetty, vaarantaa tilanteen paranemisen, kehittymisen parempaan suuntaan, sen sijaan se saattaa heikentää sitä. Kiitoksia. Kiitoksia, olemme jakaneet tekstin teille, joten voitte lukea kaikki ne osat, jotka tässä jouduttiin jättämään pois. Kymmenen minuuttia ei ole kovin pitkä puheaika. No sitten Gustav Horn on kolmas puhuja, joka on Hans Böckler, säätiön professori ja johtaja. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. hieman kertoisin eh, rahaliiton filosofiasta. Mistä on kyse taloudellisesti tarkastellen? Tietysti eh, poliittiset aspektit on joka tapauksessa huomioitava. Taloudellisesti tarkastellen se on sopimus yhteisistä eh, inflaatiotasoista. Ja nämä on selkeästi määritelty. EKP on ne määritellyt. Sanotaan ei enempää, mutta lähellä 2 prosenttia. Se on siis tavoite kunkin yksittäisen maan osalta. Ja toimissaan maiden tulisi nimenomaan sitoutua tähän tavoitteeseen. On ymmärrettävä, että tästä sitoumuksesta kaksi maaryhmää ei ole kiinni pitänyt. Ensinnäkin maaryhmä, jonka inflaatiotaso jatkuvasti oli korkeampi. Ja sitten toinen pienempi maaryhmä, mutta mukana yksi iso maa, jossa inflaatiotaso jatkuvasti oli alempi kuin mitä tämä tavoite esittää. Tälläkin on huomattavat vaikutuksensa. Ja ne ovat sellaiset maat, joiden inflaatiotaso on toivottua korkeampi, menettää kilpailukykyisyyttä euroalueella. Ja tämä sitten johtaa vaihtotasen alijäämiin. Toisin sanoen, ulkoinen velka kasvaa jatkuvasti, eikä tällöin puhuta pelkästään, välttämättä pelkästään julkisesta velasta, vaan on mahdollista, että kyseisen tulee myöskin yksityinen velka ja se koko ajan kasvusuhdanteisena. Sitten tämä toinen maaryhmä eh, eh, lisäsi vain varojaan, koska eh, se vaihtotasensa osalta oli koko ajan plussan puolella. Ja ehkä ovat tässä tyytyväisiä katsoivat, että tämä oli osoitus hyvästä kilpailukykyisyydestä ja tällä tavalla oli mahdollista käynnistää kasvukehitystä, mutta tämäkään ei ole vakaa strategia velan osalta. Tämähän selvääkin, aina ei voi vain lisävelkaantua, jossain vaiheessa maksukin tulee ajankohtaiseksi. Tai muuten syntyy markkinareaktiota, paniikkia, ja senhän lähikuukaudet ovat hyvin osoittaneet. Mutta tämä koskee myöskin niitä maita, jotka ovat ylijäämän puolella koska jollain tavalla nämä tulee myöskin käyttää. Ja vaikut, ensivaikutelman mukainen voitto ei sitä sitten olekaan. Näin kävi Saksalle esimerkiksi huomattavat ylijäämät ja tästä sitten seuraavat omat vaikutuksensa. Ja kun näin on, tarvitaan hallinnolliset rakenteet ja se onkin jota tänään täällä käsitellään. Sellainen rakenne, jossa tämä asia huomioidaan rakenteellisesti ja pitkällä aikavälillä tarkastellen. Ja onkin ollut hyvä huomata, että esitetyissä ehdotuksissa on hyödynnetty näitä vakausmenettelyjä. Ja todellakin tärkeää olisi näihin seikkoihin jatkossa kiinnittää huomiota. Ei välttämättä päivittäin tai kuukausittain, koska tässä puhutaan rakenteista ylijäämistä. Ylijäämille ja alijäämille syitä saattaa olla varsin monia teknisiä ja muita syitä. Emme nyt näihin haluaisi paneutua, vaan pitkän aikavälin kannalta näitä asioita tarkastelisimme. Ja tältä pohjalta on mahdollista laatia sellainen strategia, joka mahdollistaisi menettelyn sen suhteen, miten ensinnäkin havaita ylijäämä-alijäämätilanteita ja miten sitten soveltaa oikeita toimia tilanteen vakauttamiseksi. Jos tästä lähdettäisiin liikkeelle, niin tällöin ei tulisi keskittyä siihen, mihin nykykeskustelu pitkälti tuntuu keskittyvän, eli että puhuttaisiin pelkästään julkisesta velasta, valtiovelasta. Selvää on, että joskus syy saattaa johtua nimenomaan tästä, näin Kreikan tapauksessa oli, eli ei tätäkään seikkaa tietenkään unohtaa saa, se on ihan selvää. Mutta tämän lisäksi meidän tulee tarkastella myöskin yksityistä velanottoa. Ja on mahdollista, että kuplia syntyy tälläkin saralla jossain maassa. Eli tämä omalta osaltaan vaikuttaa myöskin inflaatiokehitykseen ja saattaa johtaa sitten vaihtotasen alijäämätilanteeseen. Ehkä Espanjassa esimerkiksi näin on käynyt, jossain muuallakin ehkä. Eli molemmat velkalähteet rakenteellisesti tarkastellen tulee saada mukaan tähän ohjausrakennelmaan. Ja tämän vuoksi tarvitaan instituutiota, eh, joka nimenomaan näihin asioihin keskittyy. Ja juuri tämän vuoksi eh, olen vahvasti tukemassa eh, parlamentin ehdotusta tällaisen instituution perustamiseksi. Nimenä voi olla sitten mikä tahansa, mutta käytän nyt tätä European Monetary Fund-nimitystä näin työnimenä sillä tarvitaan sellainen taho, joka pystyy toteuttamaan analyysit vaihtotaseen osalta ja tarkastella sitä, mikä on alijäämä-ylijäämätilanne. Ja toisaalta pystyy sitten myöskin teknisesti ehdottamaan tällaisille valtioille sääntöjen puitteissa toimintastrategioita tilanteen muuttamiseksi. Muistuttaisin siitä, että Nykykriisin aikana käytiin kes- keskustelua siitä, eh, hyödynnetäänkö IMFää vai ei. Jotkut vastustivat, eh, mutta kuitenkin sen puolen oli pakko kääntyä siksi, että tekniset valmiudet eh, niitä ei löytynyt euroalueelta näiden asioiden hoitamiseksi. Tämä ei ole pelkästään taloudellinen, vaan myöskin poliittinen kysymys. Jos on soitettava Washingtoniin omien kysymysten ratkaisemiseksi, niin totta kai tämä aiheuttaa poliittisia paineita G20-ryhmässä, koska tällöin sisäisistä ongelmista tuleekin globaaleja ongelmia. Eli myös poliittisesti tarkastellen tulisi tästä epäkiitollisesta tilanteesta päästä ulos jollain tavalla. Olisi tärkeää, että me Euroopassa voisimme omat ongelmamme hoitaa ja ratkaista itse. Eli poliittisetkin syyt ovat olemassa sille, että tarvitaan erillinen instituutio, eh, jolla on tekniset valmiudet näiden kysymysten havaitsemiseen ja sitten ratkaisumalleen esittämiseen. Ja sitten hankala kysymys, joka esiin nousikin jo kollegoiden puheenvuoroissa, eli kuinka rahoittaa kaikki tämä. Ja voin yhtyä siihen, mitä Paul Grove eurobondeista jo sanoi. Se olisi sopiva keino tähän mielestäni. Tietysti tietyt ehdot tulee asettaa. Ensinnäkin, että maat noudattavat tiettyjä poliittisia linjauksia, joilla pyritään vaihtotase epätasapainotilanteen eh, hoitamiseen. Ja selvää on, ettei eurobondeja mitenkään rajattomia määriä tule eh, laittaa liikenteeseen. Joku raja tulee asettaa esimerkiksi 60 prosenttia BKT, siitä voitaisiin lähteä liikkeelle. Tai niin kuin toisessa ehdotuksessa on tehty, esittäisiin eh, lisäbondeja, eh, junioribondeja, ja niitä voitaisiin tarvittaessa hyödyntää, jos valtio tarvitsee lisää rahoitusta, niin se järjestyisi, mutta korkeampaan hintaan. Eli rakenteet täydentäisivät rahaliittoa talousyksikkönä tarkastellen, koska me emme ikään kuin nykyisellään ole vielä selkeä kokonaisuus. Meillä on yhteistä rahapolitiikkaa, mutta sitten fiskaalipolitiikassa on poikkeavuuksia eikä ole onnistuttu sen suhteen valuuttaunionin vaatimiin sitoumuksiin pitäytymisessä. Ja nyt tarvittaisiin välineet, jolla tämä jatkossa estettäisiin. Ja kovasti näin ollen olen itsekin eurobondien kannattaja. Mutta kaikki nämä asiat on hoidettava sopivassa aikataulussa, ei liian nopeasti. Tietysti nopeasti tarvitaan nyt jonkinlaisia hätätoimenpiteitä ja ehkäpä EFSF voisi lyhyellä aikavälillä jo jotain tehdä. Ehkä myös vaiheessa ähm, valuuttarahasto sen voi äh, korvata. Eli alennettaisiin esimerkiksi korkokantoja tietyille maille, koska äh, nykyään ongelmana on se, että kaikki maat eivät pääse EFSFn alle. Toisaalta sitten muut painostavat, että eh, sen eh, pelastusmahdollisuuksien alle tulisi päästä. Ja tässä on siis ristiriitaisuutta ja ongelmana on juuri se, että eh, korot ovat varsin mm, korkeat, kun puhutaan EFSFn myöntämästä rahoituksesta. Tämä saattaa myöskin e, aiheuttaa häiriötä markkinoille ja on erittäin tärkeää nyt tehdä sellaisia toimia, joilla saadaan markkinat rauhoittumaan. Kiitos. Kiitoksia paljon. Nyt sitten siirrytään kysymysosuuteen. Ne, jotka haluavat esittää kysymyksiä, näyttäkää merkki nyt. Meillä on Boludo, Branche ja Philip. Olisiko vielä muita puheenvuoron käyttäjiä? koska saattaa olla, että ette mahdu enää listalle, jos ette ilmoittaudu nyt. Jean-Paul ensin, olkaa hyvä. Si, madame la Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kaikille puhujille. Nyt kysymyksen sijasta haluaisin esittää nenäkään kommentin. Se ehkä johtuu siitä, että en tunne talousasioita riittävästi. Tämä koskee nyt markkinoita markkinoilla tavoitteena on antaa riski muiden kannettavaksi ja se, että itse ei joudu riskiä kantamaan. Tavoitteena on se, että jos itse antaa lainaa, itse ei joudu sitä riskiä kantamaan. Toinen asia eurobondeihin liittyen Markkinoiden skitsofreniasta toteaisin, että Euroopassa tilanne on juuri tällainen. Tämä heijastuu erityisen hyvin Irlannin tilanteeseen. Siellä vaaditaan jotakin ja halutaan vastineeksi entistä enemmän, ja sitten lopulta ollaan tilanteessa, jossa edellytetään, että jäsenvaltiot eivät pysty vastaamaan näihin asetettuihin vaatimuksiin ja paineisiin. Ja viimeiseksi toteaisin tai kysyisin, että kun mikä maa ei lainaa helposti saa, paitsi suuri asiansa hyvin hoitanut maa, niin pitäisikö tähän lainakysymykseen puuttua aivan, aivan vakavasti? Miten näitä lainoja pystyttäisiin maksamaan takaisin entistä, entistä tehokkaammin niin, että markkinat luottaisivat siihen, niin että velasta ei tule mitään pysyvää, vaan että takaisinmaksu joskus todella tapahtuu. Tässä nämä huomautukseni ja tämä velan takaisinmaksuun liittyvä kysymys. En puutunut tähän poliittiseen puoleen. Tietysti velkaan sellainenkin aina liittyy, mutta muut voivat kommentoida sitä. Okay, I'll... No niin, otetaan ensin yhteen kaikki kommentit, koska muuten aikapaineet ovat liian kovat. Udo, ole hyvä. Der Grove, der den Anfang gemacht hat, hat. Ja, ah, äh, toi esiin sen, kuinka äh, vaarallinen tilanne on. Ja sitten kaksi jälkimmäistä äh, puhujaa jatkoivat tästä eteenpäin, totesivat kuinka poliittisten toimien ja uusien ohjausehdotusten kautta nyt tulisi reagoida, jos todellakin halutaan huomioida se, että Kyseessä on vakava tilanne. Ja kun eh, pidän mielessä ehdotuksia, joita on tehty esimerkiksi eh, vakautus, eh, kasvupaketti ja muut, tuntuu siltä, että olemme vielä varsin kaukana sellaisesta lähestymistavasta, joka olisi riittävän holistinen ja vaikutuksiltaan kattava. Me tässä näpertelemme mielestäni pikemminkin yksityiskohtien parissa Eli meitä eilispäivän lähestymistapa tuntuu edelleenkin sitovan sen suhteen, miten voidaan vahvistaa välineitä. Jos esimerkiksi eh, kasvu- ja vakauspakettia tarkastelee, niin eh, ei sieltä löydy ratkaisumallia, eh, ratkaisumallia, jos halutaan analysoida laajempia epävakaustilanteita tai miettiä, minkälaisia uusia poliittisia sääntöjä voidaan käyttöön ottaa. Eli tällaista ei vielä ole olemassa.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 lainsäädäntötyötä teemme, niin olisi selvitettävä se, mitä konkreettisesti tulisi tehdä, eh, mitä parlamentti omien valtuuksensa puitteissa voisi tehdä, kun se pyrkisi vaikuttamaan komission eh, neuvoston jäsenmaihin eh, sikäli, että saataisiin aikaan mahdollisimman nopeasti uudet talouden ohjausvälineet. Tämä on asia, jossa parlamentinkin merkitystä ja roolia tarvitaan, ja haluan tätä vielä kommentoida lähemmin seuraavassa puheenvuorossani. Kiitos. Uh, thank you. Kiitoksia sitten Pavanche. Merci d'abord. Kiitoksia ja pahoittelut alkuun, että tulin kesken esityksen, mutta täällä kerrottiin, että puhuitte paljon näistä eurobondeista. Minulla on kaksi kysymy- kysymystä, ne ovat yleisluonteisia. Ensimmäinen on se, josta tässä jo puhuttiin, että miten verotusasiat otetaan tässä taloustilanteessa huomioon. Se on aika vaikea aihe, siihen ei ole mitään yksimielisyyttä vielä löydetty, varsinkin nyt kun ongelmat kasvavat kasvamistaan. Eli miten tämä asia hoidettaisiin talous- ja rahaliitossa? Ja entä sitten verouudistuspaketit, minkälainen rooli niillä olisi? tämän uudistuksen ytimessä, tämän talouden ohjauspaketin ytimessä olisi tällainen järkevän veropolitiikan käsite ja varovaisen politiikan käsite. Se on tullut suoraan komissiosta, en tiedä oikein mitä sillä tarkoitetaan. Ehdottaisin vaihtoehtoista nimeä, eli efficient fiscal policy, eli tehokas veropolitiikka niin, että varovaisesta liikutaan kohti tehokkuutta. Minusta budjettipolitiikassa sellainen olisi, olisi aina tarpeen. tehdä totta kai tiedätte, miten nämä asiat rakentuvat, mikä asia johtaa toiseen, miten tervettä kasvua voidaan ruokkia ja samalla vähentää velkaa. Sitten herra Manassilta, Manassille sanoisin pari asiaa. Tehän otitte esiin tässä juuri nämä uudistuskysymykset. Minusta näyttää nyt siltä, että eurobondeista puhuttaessa on vastattava hyvinkin kiireelliseen kysymykseen, eli eurooppalaisten velkojen järjestelyyn ja, ja uudelleen strukturointiin. Vaikuttaa kuitenkin, että näillä eurobondeilla olisi valtavasti potentiaalia. Kyse on ainoastaan siitä, että ei ole ainoastaan siitä, millä korolla valtiot voivat velkaa ottaa. Viimeiseksi haluaisin ottaa esiin tämän asian, jonka komissio on maininnut siitä, että tässä saattaa esitellä tällaisia rikkomusmenettelyjä. Olen samaa mieltä siitä, mitä täällä sanottiin. Tämä lähestymistapa on hyvin kvantitatiivinen eikä suinkaan kvalitatiivinen. Tämä komission ehdotus ei paranna talouden ohjauksen tuottamaa lisäarvoa, eikä se paranna työllisyyttä. Minkälaista valvontamekanismia tässä sitten voitaisiin ehdottaa? Meillähän on jo tietynlaisia olemassa, mutta en, en usko, että ajattelitte tässä niitä. Meillä täytyy olla tehokasta talouden ohjausta. Tällä hetkellä kuitenkin indikaattorit ovat kvantitatiivisia eivätkä kvalitatiivisia. Okay, that's uh, half. Selvä. Tässä oli puolet kysymyksistä, joten jos nyt annan paneelille vastausvuoron, niin mentäisiin samassa järjestyksessä kuin piditte puheenvuoronne niin, etten sekaannut tässä. Joten neljä minuuttia aina per puhuja vasta tai neljä minuuttia voisi, olisi käytettävissä vastauksiin, joten ensin professori De Croo um, Selvä. Aluksi vastaisin tähän terävään kysymykseen jonka Rova Buse otti täällä esiin tästä velasta, jota ei makseta koskaan takaisin. Miten kestämätön tilanne se on? Ja miten se voitaisiin maksaa takaisin, sitähän voidaan ikään kuin uudelleen rahoittaa ikuisuuksiin asti. Kyse on nyt velan kestävyydestä jos velka ei ole kestävää, niin silloin vasta ongelmissa ollaankin. Tässä on myös toinen elementti, ja se on se, että kaikki riippuu korkotasosta. Tänään tai nykyään Irlannin, Irlanti joutuu maksamaan 9 prosenttia. Ihan sama mistä velasta. Sehän on aivan kestämätön taso. No Saksan taso ei myöskään ole kestävä. Eli meillä on korkotason kanssa ongelmia. Se on ongelma, jonka markkinat ovat luoneet ja syyt eivät ehkä ole järkeviä, mutta niillä on, ne, ne johtuvat tästä paniikista, joka markkinoilla on vallinnut. Ja tällä hetkellä voidaan sitten toimia monella muullakin tavalla. Voidaan ryhtyä toimenpiteisiin, jotka mahdollistavat esimerkiksi Irlannin velkojen koron pienentämisen. Tässä kohtaa halusin tuoda esiin sen, että tämä velan kestämättömyys riippuu suurelta osin korkotasosta ja että joskus markkinat ovat niin paniikin kourissa, että kaikenlainen realismi ikään kuin sieltä katoaa automaattisesti ja siksi kaikista veloista tulee kestämättömiä näin siinä väistämättä käy ja siksi tuen tällaisen Euroopan rahaston, eurooppalaisen rahaston kehittämistä, koska sillä pystyttäisiin aventamaan korkotasoa ja sitten tietyt maat voisivat aloittaa taloutensa korjausohjelmat ja niin velasta tulisi sitten sellaista, että se voitaisiin hoitaa joskus. Haluaisin vastata myös edustaja Bulmanille hän haastoi meitä kertomaan konkreettisia ehdotuksia. Minusta me juuri sitä tässä teimmekin. Eurobondi on konkreettinen ehdotus jo itsessään. Se on yksi, yksi niistä monista konkreettisista ehdotuksista, joita tässä on tehty. Se on konkreettinen askel eteenpäin. Se ei kuitenkaan ole ainoa ehdotus ja keino. Meidän kannattaisi nyt miettiä muutoksia toimielimiin, jotka tiivistäisivät poliittista unionia. Taloustieteilijät ovat sanoneet alusta asti, että kun euroalue luotiin, niin euroalue ei selviä ilman poliittista unionia. Tämä oli aivan yleisessä tiedossa taloustieteilijöiden keskuudessa. Euroalue pantiin alulle poliittisista syistä. Se oli poliittinen hanke. Tässä on nyt epäonnistuttu siinä, että euroalue luotiin ilman varsinaista poliittista unionia. Ja nyt siihen suuntaan täytyisi ilman muuta liikkua. Tehdään se askel kerrallaan pienin askelin esimerkiksi eurobondien avulla tai sitten tällaisen eurooppalaisen rahaston avulla tai sitten lukuisten toimenpiteiden avulla. Niillä voitaisiin varmistaa, että jäsenvaltiot eivät lopulta eroa toisistaan kestämättömällä tavalla – ja olen samaa mieltä professori Manassen kanssa siitä, että nämä indikaattorit ovat sellainen keino, joka ei koskaan tule toimimaan. Kasvu- ja vakaussopimus perustui samanlaisille numerotiedoille ja nykyisissä demokratioissa ei voida ajatella, että poliitikot tekevät päätöksensä pelkästään numerotietojen pohjalta ja sitten numerojen pohjalta muka antaisivat rangaistuksia toisilleen. Tämä on ihan täyttä, täyttä kuvitelmaa. Se ei tule koskaan toimimaan ja, ja parempi niin, koska politiikassa ei ole kyse siitä, että, että katsotaan numeroita ja tehdään sitten päätökset sen pohjalta, vaan siitä, että tehdään todella töitä sen eteen, että, että maat tulevat paremmin yhteen, eivätkä eriydy kukin omille teilleen. Um, professor Miller. Kiitoksia. Ja sitten professori Manasse. Um, kiitos kysymyksistä. Vastaan osan niistä. Peresin esittämä kysymys koski sitä, mitä tarkoitetaan prudent fiscal policy käsitteellä. Voin tätä hieman selvittää. Yleensä kun tätä käsitettä käytetään, niin konsepti on yksinkertainen, eli talousarvion tulisi olla tasapainossa tämän laajemman kierron kanssa tietysti joissain tilanteissa saattaa syntyä alijäämätilanteita, mutta tämän kierron yhteydessä kuitenkin kaiken kaikkiaan kyseessä olisi tasapaino ja siksi eh, on ajateltu eh, suhteuttaa eh, velka VKT. hen. Ei tämä täysin hullua ole. Tällä tavalla voidaan puhua kestävästä velasta ja tästä sitten seuraavan kysymykseen, joka liittyy euroon bondeihin. Ehkä asia ei tullut esityksessä ihan selväksi, mutta halusin tuoda esiin seuraavan seikan. Arvohan muotoutuu olosuhteiden pohjalta e, ja rahoituksen liittyen. Jos lasketaan liikkeelle Euroopan yhteinen joukkovelkakirja, niin on kysyttävä, äh, mikä on se taho, joka tätä arvottaa. Kun eurooppalaista talousarviota ei ole olemassa, niin tämä on mielenkiintoinen kysymys. Eli joko meillä on eurooppalainen budjetti tai sitten ei. Ja jos sitä ei ole, on varsin hankalaa selvittää tämä asia. Ylijäämä hallituksen tulee yleensä rahoittaa ähm, ylijäämähallituksia, mutta omasta mielestäni tilanne on sellainen, että eurobondit voisivat olla poliittisesti kestäviä vain, jos finanssi poliittisissa kysymyksissä edistytään huomattavasti ja kansalliset hallitukset eh, luovuttaisivat osan eh, toimivaltuuksistaan EUn toimielimille. Tämä on tietysti tärkeä seikka. Ja sitten mitä tulee talouden ohjaukseen. No, en ole ihan varma siitä, eh, voisivatko eurobondit sinällään aiheuttaa huomattavasti vaikuttavia muutoksia ohjaukseen Ja tämä eh, siitä samasta syystä, minkä vuoksi eh, takaan sinällään ei tässä asiassa onnistunut, ei onnistunut lähentämään siis veroja, finanssipolitiikkoja toisiinsa. Ja on hieman hankala, jos rahapoliittisista kysymyksistä lähdetään liikkeelle. Eli että tällä tavalla onnistuttaisiin hoitamaan esimerkiksi eh, velanhoitokysymyksiä tai muita, lähentämään niitä toisiinsa. Niinhän tässä on onnistunut yhtenäisvaluuttakaan. Ja sitten nämä valvontaindikaattorit. Katsoisin, että tässä ongelmana ei niinkään ole se, tuleeko meidän luottaa lukuihin, tuijottaa vain niitä sokeasti. No, ei varmaankaan ei kukaan varmaan tosissaan tätä oletakaan. Mutta kysymys kuuluu, mitkä ovat ne indikaattorit, joita on ehdotettu, jotka tärkeäksi olen katsonut, esimerkiksi liikevaihto, kilpailukykyisyys, kasvu ja niin edelleen. Ja ne ovat täysin kansallisen hallitusten eh, valtuuksien ulkopielellä. Eli on hankala rangaista kansallisia hallituksia, jos eh, kehitys pohjautuu sellaisiin tekijöihin, joihin ainakaan lyhyellä aikavälillä kansalliset hallitukset eivät voi vaikuttaa. Tietysti eh, työmarkkinauudistukset, rakenteelliset uudistukset eh, voivat vaikuttaa asioihin, mutta tällöin puhutaankin sitten pitkän aikavälin asioista, joihin myöskin Mario Monti puheenvuorossaan viittasi. Eli ihan eh, joka päivä se toimet näiden pohjalta arvioita on hankala tehdä, eh, koska on tarkasteltava nimenomaan pitkän aikavälin vaikutuksia. Ja näin ollen indikaattoriasia on hieman hankala. Se on hankala, koska monesti indikaattorit ovat sellaisia, että niihin vaikuttaminen on varsin vaikeaa. Kiitoksia. Sitten professori Huun. Let me start with addressing... Kiitoksia. Ensin ottaisin herra Kuseen kysymyksenne esille, niin markkinat eivät saa koskaan tarpeeksi, ne haluavat aina lisää. Markkinat ovat hysteerisiä jollakin tapaa, koska jos markkinat jollakin tavalla aistivat epävarmuutta ja ihmiset eivät tiedä, mitä on meneillään ja ehkä jopa toimielimetkin ovat vaarassa, niin markkinat panikoivat usein ja yrittävät saada sitten rahansa sieltä pois. Ja sama koskee myöskin positiiviseen suuntaan, eli markkinat joutuvat joskus euforian valtaan ja joskus he hieman ampuvat yli ja tämä on nähty valtion sektorilla monissakin maissa. Eli tässä on välttämätöntä nyt se, että annetaan markkinoille jonkinlainen vertailukohta, jota he voivat seurata, ja sen täytyy olla luotettava vertailukohta. Ja jos tähän vertailukohtaan nähden ollaan liikkumassa tähän suuntaan, niin jossain tulee raja vastaan, ja taas toisessa suunnassa sama juttu. Ja tämä tarkoittaa todellakin tätä Euroopan talouden ohjausjärjestelmän rakentamista. Tässä kriisissä ongelma on nyt se, että meillä ei ole minkäänlaista uskottavaa eurooppalaista talouden ohjausrakennetta. Ja sen takia markkinoista tuntuu, että tilanne ei ole kestävä. Kreikka, Portugali, Ita, Irlanti ei tai niiden velat eivät ole kestäviä, ja ehkä teidän maa on seuraavana listalla, ja niin pitkään kuin ohjausrakenne ei ole uskottava, niin tällaisia paniikkireaktioita tulee aina kerta toisensa jälkeen. Sen takia on ensiarvoisen tärkeää, että tällainen uskottava rakenne saadaan aikaiseksi mahdollisimman nopeasti. Ja sitten, jos rakenne on uskottava, niin markkinat eivät enää panikoi, liikutaan joko suuntaan tai toiseen, mutta tiettyjen rajojen sisällä. Ja on aivan totta, mitä Paul Grove totesi, että Kreikan ehdot, olosuhteet olivat sellaiset, että tällaisessa tilanteessa edes Saksan velkatilanne ei olisi kestävä. Ja se, että meillä todella pitää, meillä täytyy olla markkinajärjestelmälle tarjota tällainen uskottava benchmarkki, vertailukohta. Ja sitten vielä seuraavaan mitä siis markkinat voivat kyseisessä tilanteessa tehdä? Komission ehdotusta olisi hyvä käsitellä myöskin ministerineuvoston. Ja tässä huomioitaisiin se, mitä eh, meiltäkin on pyydetty ja tärkeänä pidetty. Eli tällaiset ehdotukset, että ne asetettaisiin vastakkain, todettaisiin, että tarvitaan uskottavaa eh, menettelytapa, jossa epätasapainotilanteet huomioidaan riittävän hyvin ja jossa eh, näille asioille annetaan riittävä painoarvo, koska muutoin, vaikka tästä kriisistä eh, nyt ylipäästäisiinkin, niin törmätään uuteen vaihtotaseen epätasapainotilanteeseen ja sitä tulisi pyrkiä välttämään. Ja eurooppalaisesta instituutiosta tässä toivottavasti puhuitte, että toivottavasti kansallisesta, eh, joka sitten voi ajaa tiettyjä intressejä erityisesti. Näin ollen uskoisin kyllä, että parlamentin funktio voi olla varsin merkittäväkin, kun ollaan uutta Eurooppa-rakennelmaa kehittelemässä nimenomaan kun halutaan asiaa eteenpäin viedä eurooppalaisesta perspektiivistä, ei kansallisesta, koska silloin lyhyen aikavälin omat edut usein ovat ensimmäisenä tapetilla. Tässä uskoisin kyllä, että parlamentin rooli saattaa olla varsinkin merkittävä. Paljon kiitoksia. Ja sitten Filip ja Silvi ja sen jälkeen Diego. Not being there. Niin pahoittelut, että en ollut täällä aiemmin. Jouduin selittämään tätä Belgian tilannetta pähkinän kuoressa. Kyksi kaksi kysymystä professori Manasselle. Voitteko kertoa hiukan lisää tästä pistejärjestelmästä, joka muuten on ehdotuksena jo otettu esiin täällä meilläkin ja haluaisimme mennä siihen vähän vielä yksityiskohtaisemmin. Ja sitten professori Hon, kun puhuitte tällaisesta instituutiosta, joka, joka valvoo julkista ja yksityistä velkaa Euroopassa ja että sellainen tarvitaan, eurooppalainen valuuttarahasto ikään kuin, niin pitäisikö sen toimia tämän Euroopan järjestelmäriski komitean alla vai ei. Ja sitten vielä kaikilta teiltä kolmelta kysyisin, että mitä mieltä olette tästä veropolitiikka-asiasta? Professori Montin kanssa tästä jo keskustelimme. Pitäisikö tämä tabu ikään kuin nyt poistaa? Pitäisikö tästä asiasta todella keskustella? Tarvitsisimmeko jonkin tasoista verotuksen koordinaatiota Euroopan laajuisesti tai ainakin euroalueella, vai eikö siihen voida lähteä? Sylvie. Sylvie, ole hyvä. Niin, kiitos kaikille kolmelle puhujalle. Minulla on yksityiskohtainen kysymys professori De Grauville. En tiedä, minkälaisia laskelmia te olette tehnyt näistä etuoikeutetuista ja toissijaisista veloista. Haluaisin tietää, miten tätä korkotasoa voitaisiin lähteä muuttamaan, miten päätökset tehtäisiin, tehtäisiinkö ne jälkikäteen, olisivatko päätökset poliittisia. Tästä haluaisin tietää lisää. Ja sitten en voi vastustaa kysymättä professori Manasselta tai, tai kommentoimatta erästä asiaa, jonka hän mainitsi, ja se, se häiritsi minua todella – Eli kyseessä on talous- ja rahaliitto, mutta silti kaikki maat ovat edelleen täysin suvereeneja, täysin itsenäisiä päättämään asioistaan. Ja eikä, eikä kukaan näistä jäsenvaltioista varmasti tee päätöksiä, jotka vähentäisivät valtioiden suvereniteettia. Minusta asia on täysin päinvastoin. Me olemme järjestelmässä, jossa suvereniteetti on nyt jaettu eri tahoille. Meillä on Bundesbankki, joka päättää Saksassa asioista ja, ja Ranska päättää omista asioistaan. Ja tällä tavoin ikään kuin ne pyrkivät pitämään kiinni tästä suvereniteetistaan. Meillä on kansalliset parlamentit, jotka ovat antaneet osan tästä suvereniteetistaan muualle. Voitaisiin sanoa, että meillä on yhteisiä toimia, mielenkiinnon kohteita, ja joskus asio- päätökset ratifioidaan kansallisissa parlamenteissa, joskus päätökset tehdään kokonaan täällä, mutta kuitenkin tämä suvereniteetti on jaettu moneen eri osoitteeseen, aivan kuten Pervans tässä, tässä sanoi. Sama voisi päteä myös finanssiasioihin. Nyt eletään yhteiskunnassa, jossa petokset ovat hyvin tyypillisiä. Meidän täytyy pyrkiä suojelemaan tällaista yhteistä valuuttaa. Kiitos. Diego. Diego, ole hyvä. Obrigado. Eh, Sharon, eu... Kiitos puheenjohtaja. Lupa nyt puhua lyhyesti. Minulla on vain yksi kysymys, jonka esitän kaikille puhujille. Ja haluaisin tosiaankin lämpimästi kiittää kaikkia alustuksista. Ja kysyisin hieman tästä velka-asiasta. Olisin kysynyt, kuinka suhtaudutte tähän vähennysesitykseen yksi osa villan osalta. Vanessahan on työstänyt tätä asiaa ja kysyisinkin teiltä, eh, oletteko yhtä mieltä tämän esityksen kanssa ja katsoisitteko, että tämä vaihtoehto olisi joustavampi? olisiko mahdollista ajatella kolmen vuoden toiminta-aikaa yhden vuoden sijaan, vai olisiko mahdollista ajatella muunkinlaista toimintamallia, ja mikä se voisi mahdollisesti olla? Thank you very much, Will. Paljon kiitoksia. Pysymme samassa vastausjärjestyksessä ja ehkäpä voitte käyttää nyt viisi minuuttia vastauspuheenvuoroihinne, joten professori Rekrove ensin. Let me first... Paljon kiitoksia. Ensin ottaisin esille herra Lambertin esiin ottaman kysymyksen, joka koski siis verotusta. Tarvitaanko lisää verotuksellista koordinointia, kyllä, ja enemmänkin kuin koordinointia. Nimittäin ei ole epäilystäkään siitä, etteikö euroalue selviytyisi pitkällä aikavälillä vain, jos olemme halukkaita saamaan aikaan budjetti unionin, eli jonkinlaista verotuksellista itsemääräämisoikeutta luovutetaan korkeammalle eurooppalaiselle tasolle. Ja tämä on jotakin sellaista, jota ekonomistit ovat jo puhuneet 20-30 vuotta, että tämä on aivan ehdoton ehto sille, että pitkä, pitkällä aikavälillä selviydytään. Ja nyt sitten meillä on tarve siirtyä tuohon suuntaan juuri, mutta näyttää hyvin vaikealta saada se aikaiseksi. Ja sen takia täytyy edetä pienin askelin, jotka vievät siihen suuntaan. Mutta kyllä meidän mielestäni pitäisi olla kunnianhimoisempia kuin mitä kaikki pöydällä olevat suunnitelmat osoittavat, ja tähän ovat viitanneet edellä puhuneet henkilöt myös. Nuo edessämme olevat suunnitelmat ovat, suunnitelmat ovat niin epäkunnianhimoisia, että aika suurella varmuudella voidaan ennakoida, että joudumme menemään vielä paljon pidemmälle, jotta voimme ehkäistä seuraavan kriisin ja mahdollisesti euroalueen romahtamisen. En usko, että siitä on mitään epäilystä, ainakaan minun mielessäni. Haluaisin myös vastata Ponselle. Äh, ranskaksi, hetki ven. Niin, tässä kysyttiin näistä korkotasolaskelmista. Minä olen ajatellut tätä asiaa niin, että totta kai tämä korko joka liittyy esimerkiksi näihin bondeihin, voi olla tällainen yksinkertainen, mutta sitten meillä on myös tällainen redistribuution periaate, eli aivan kuten täällä puhuttiin näistä etuoikeutetuista veloista ja toissijaisista veloista, tavalla tai toisella silloin näihin sidotaan tietty korkotaso, joka määräytyy kansallisilla markkinoilla niin kauan kuin ne kansalliset markkinat ovat olemassa – ja silloin tämä uudelleen jakamisen ongelma katoaa. Markkina, korko indikoisi, olisi silloin tällainen indikatiivinen, mutta jotta siihen löydettäisiin hyvä laskentakaava, pitäisi pyr- pyrkiä määrittämään ne kulut. No joillakin korko on 11 prosenttia, toisilla 9 tulisiko niistä silloin tätä sinistä, eli etuoikeutettua velkaa vai ja minkä rajan jälkeen sitten tätä punaista, eli toissijaista velkaa. Tällaiset erot pitäisi pystyä tarkasti määrittämään, jotta päästäisiin tällaiseen jakolinjaan, joka olisi sitten olemassa – se poistaisi silloin tämän ongelman, joka tällä hetkellä hyvän luottoluokituksen omaava, omaavia maita kohtaa silloin, kun ne ikään kuin maksaisivat velastaa liian suurta korkoa omaan tilanteeseensa nähden. Oh, we have, no. Sorry, there was also the, the question of Mr. Niin, ja sitten herra Feijon kysymyskin siellä oli, anteeksi, että unohdin, niin sehän koski velkojen vähentämistä yhdellä kahdella kymmenesosalla vuodessa, taikka sitten joustavammin. No minä olen tämän joustavamman lähestymistavan kannalla. En usko tällaiseen automaattiseen laskentatoimintaan. Herra Manassa on varmaankin ihan samaa mieltä, tai katsotaan onko, mutta joka tapauksessa emme pysty elämään tällaisten kaavojen mukaan. Täytyy olla joustoa. Mutta haluaisin tässä korostaa, nyt kun puheenvuoro minulla on, on se, että euroalueella tuntuu olevan ihan pakko mielle nykyisin näistä budjettikysymyksistä. Ihan kuin ongelmamme tänä päivänä olisi ensisijaisesti liiallinen velka ja liiallinen budjettivaje ja vastuuton budjettipolitiikka, josta se on seurausta. Näin ei kuitenkaan ole, koska kriisi ei liity juurikaan tähän, vaan pikemminkin liialliseen yksityissektorin velan kertymiseen, ei julkisen sektorin, paitsi Kreikassa. Ja se, että kun kasvu- ja vakaussopimusta halutaan nyt sitten vahvistaa, niin on täysin väärä ajatus. Emme me sellaista tarvitse. Kriisi ei ole sen takia syntynyt, että kasvu- ja vakaussopimus olisi jotenkin siinä osallisena. Päinvastoin sillä ei ole lähes mitään osa aika arpaa koko kehityksessä. Ja, y- ja me harjoitamme myöskin liikaa säästötoimia, jotka johtavat noidan kehän tällaiseen negatiiviseen kehitykseen, joka ei rat- ratkaise millään tavalla budjettikysymyksiä. So, uh, Kiitos. Voisin aluksi todeta, että voin yhtyä äskeiseen, mitä tulee kriisin uh, lähtösyihin. No, tietysti tässä on olemassa mallimaita, jotka ovat plussan puolella, mutta sitten taantuma-aikana velka kerääntyy mutta pitää myöskin paikkansa, että eurooppalaisissa maissa kehitys oli selvä jo ennen kriisiä. Eli ongelma ei ole pelkästään se, että kasvu- ja vakaussopimus ei toimisi, vaan että ollaan eh, sillä tasolla, että ollaan 8 prosenttia BKTstä tulisi miettiä, miten päästä vakaampaan tilanteeseen. Ja tässä on todettava, että nämä seikat kyllä pitävät paikkaansa. Ja nyt vastaisin sitten herra Lambertin kysymykseen, joka koski tätä pistejärjestelmää. Minulla vuoden 2006 IMFn henkilökunnalle tarkoitettu asiakirja. Se ei ole institutionaalinen, vaan vähän tällainen akateeminen, mutta ajatus siinä on seuraavanlainen. Eli että saataisiin aikaan järjestelmä, jossa ähm, fiskaalikuurista äh, puhuttaisiin, eli budjetti, sen tulisi olla tasapainossa äh, syklisesti tarkastellen mutta ei kuitenkaan heitettäisi pois äh, ähm, lasta kylpyveden mukana ja tässä yhteydessä siis tätä vakausasiaa. Ja tässä ajatus oli seuraavanlainen, että lähdettäisiin liikkeelle tietyn maan velasta tiettynä aikana katsottaisiin, mikä on toivottavaa, kun ajatellaan budjetin ylijäämää ja tältä pohjalta saataisiin sitten eh, tietynlainen tieto siitä, minkälaista mukautusta tarvitaan. Ja tältä pohjalta sitten pistejärjestelmä syntyisi, jos esimerkiksi eh, eh, maa tarvitsisi enemmän kuin mitä on, niin silloin se saisi lisäluottoa. Ja jos näin tehtäisiin, niin olisi mahdollista pitäytyä keskitasolla, eli toiminta olisi kestävää, mutta kuitenkin olisi mahdollista esittää joustoja, jos tietyillä jaksoilla halutaan nopeuttaa kehitystä ja sitten hyvinä aikoina vaikkapa mukauttaa enemmän, hieman jarruttaa. Eli tällaisesta ajatuksesta oli kyse, eli saataisiin aikaan joustava järjestelmä, mutta kuitenkin, eh, että voitaisiin keskimääräisesti puhua vakaasta kehityksestä ja tilanteesta. Ja sitten eh, Rouva Mikulain puheenvuoroon. Niin, eh, suvereniteetista puhuttaessa, kenellä toimivaltuudet ovat. Puhutaan kansallisista hallituksista ja sitten eurooppalaisista tahoista. Tähän meillä ole varsinaista näkemystä, mutta omat ajatukseni liittyivät lähinnä siihen, että mihin kohtaan rima asetetaan ja ehkä tässä tulisi nimenomaan lähteä liikkeelle eh, koordinaatiosta Euroopan tasolla. Ja sitten herra Feon puheenvuoro 20 prosentin vähennys, jota siis Euroopan komissio esitti eh, syksyllä Kritisoin tätä ehdotusta kolmestakin eri syystä. Ensinnäkin siksi, että suurin osa maista on jo 60 prosentin yläpuolella, jotkut jopa 80 prosentin yläpuolella. Ja jos tällöin mainittua sääntöä sovellettaisiin, niin se aiheuttaisi kyllä mm, melkolaisia konnaterajatteita. Kun ajatellaan, että tapahtuisi kaikissa äh, samanaikaisesti, niin tällöin tämä fiskaalikerroin äh, vaikuttaisi voimakkaammin. Ja näin ollen tällaisen äh, säännön vaikutus saattaisi olla melko laajalle ulottuva. Ja sitten toteaisin toisen asiana sen, että nykyisellään hän meillä on käytössä yksi valuutta. Kaikille siitä tietysti on paljon keskustelua käyty, mutta ei haluta, että sama säännöt pätevät kaikkiin koska maiden välisiä eroja on olemassa. Jos nyt puhutaan esimerkiksi Espanjan tai Irlannin tyyppisestä valtiossa, joilla vaihtotason vaje on suuri, mutta sitten Saksa taas on selvästi plussan puolella, niin tällainen sääntöjen soveltaminen eh, Saksan osalta saattaisi hankaloittaa muiden asemaa. Eli joustavuutta tässäkin tarvittaisiin, jotta ylijäämävaltio voisi eh, soveltaa eh, toisenlaista politiikkaa, eh, aktiivisempaa tai salivampaa politiikkaa kuin sitten alijäämävaltio. Ja sitten tämä PKT-suhde, tämä 30 prosentin sääntö on huomattava rajoitus finanssipoliittisesti tarkastellen. Ja mm, tämän tuo esiin myöskin asiakirjani. Eli tulevien 20-30 vuoden aikana Italia, kun puhutaan korkotasoista, olisi noin 5 prosentin hujakoilla, ja tämä varmaankaan ei ole mitenkään realistinen, realistinen näkemys tulevaisuudesta. Eli Luottamuspula, se on tietysti ongelma, mutta ongelmana on se, että tätä sääntöä varmasti sitten rikottaisiin. Ja seuraavaksi professori Hoon. Asked about the division of labor in, in, in. Edustaja Lamberts kysyi työllisyystilanteesta ja, ja työn jaosta ja myös tästä niin kutsutusta eurooppalaisesta valuuttarahastosta – No, työt voitaisiin jakaa niin, että yksi instituutio ohjaa ja valvoo ja tunnistaa ongelmia, ja toinen on sitten ikään kuin sellainen palokunta, joka toimii kriisin hetkellä. Tämä olisi ehkä järkevin ratkaisu tähän työjako-ongelmaan. Palaan tuohon viimeiseen kysymykseen tässä kohtaa, ennen kuin vastaan muihin mitä tulee komission ehdotukseen velan vähentämisestä. Tässä puhutaan talousongelmasta eikä mistään mekaanisesta pulmasta, ja se tarkoittaa sitä, että täytyy olla joustava. Jos tässä vain toimitaan mekaanisella tavalla, käy juuri niin, kuten professori Manasse tässä sanoi. Eli taloudet supistuvat euroalueella jatkuvasti. Aivan kuten olemme nähneet vuoden 2009 kriisin aikaan, kun kaikki maat lanseerasivat elvytyspaketit samaan aikaan. Meidän laskelmiemme mukaan nämä positiiviset finanssikertoimet kaksinkertaistuivat. Ja sama pätisi sitten silloin, jos kaikki samaan aikaan – aloittaisivat tällaiset finanssipoliittiset uudistukset. Ne vaikutukset voisivat olla vieläkin vahvempia, jos, jos suuri määrä maita toimisi näin. Tämä nykytilanne kuitenkin edellyttää joustavaa, joustavia ratkaisuja. Maat kuten Kreikka, Irlanti tai Espanja, Portugali, joilla on suuret vajeet nyt, niiden täytyy toimia paljon rajoittavammin muilla mailla, joilla näitä ongelmia ei ole, niiden täytyy pyrkiä laajentamaan talouttaan ja pyrkiä kompensoimaan näiden toisten, maisten, toisten maiden rajoitteita. Euroalueen kasvuennusteet eivät näytä kovin hyviltä, ainakaan niin hyviltä kuin niiden pitäisi, verrattuna vaikkapa Yhdysvaltoihin. Tiedätte sen nykytilanteen. Ilman Saksaa meidän ennusteemme euroalueelle on 0,6 prosenttia kasvua tänä vuonna. Ja se on todella vähän ja se kertoo paljon siitä tilanteesta, jossa nyt olemme. Sillä tavoin tuolla kasvulla emme pääse kirimään kiinni. Pääse kirimään kiinni sitä tahtia, josta olemme nyt kriisin myötä pudonneet tilanteeseen tulee nyt tarttua niiden maiden, joilla on budjetissa ylijäämiä, koska alijäämäiset maat eivät siihen kerta kaikkiaan pysty. Siksi suosituksia tähän asiaan varmasti kaivataan. Suositusten pitäisi olla maakohtaisia, koska kaikki maat eivät voi toimia samalla tavalla. Toisten pitää ryhtyä tiettyihin uudistuksiin ja toiset eivät kerta kaikkiaan niin voi tehdä. On kysytty myös itsenäisyydestä unionissa Se on tärkeä kysymys, johon vastaus täytyy löytää. Itse asiassa meidät ajetaan tekemään päätös siinä. Pysyvätkö valtiot yhtä itsenäisinä kuin ne teoriassa nyt ovat? Se tarkoittaa sitä, että pitäisi saattaa voimaan sääntöjä, jotka sitovat näitä itsenäisiä valtioita – sillä tavoin ne pystyisivät täyttämään ne vaatimukset, joita tämä unioni niiltä edellyttää. Mutta tällainen valmisteluvaihe siihen välttämättä kuuluisi ja sillä pyrittäisiin siihen, ettei koskaan enää jouduttaisi tilanteeseen, joissa vaihtotaseen epätasapaino on näin suuri. Vai lähdetäänkö sitten sille tielle, että tähdätään poliittiseen unioniin, jossa valtiot ovat edelleen tietyssä määrin itsenäisiä, ja että meillä on jonkinlainen eurooppalainen distribuutiomekanismi, jolla pyritään korjaamaan tätä epätasapainoa. Minä itse suosisin tätä viimeise, viimeistä vaihtoehtoa, mutta voi olla, että se ei ole toteutta, toteutettavissa seuraavien parin vuoden aikana. Ajan myötä kyllä varmasti tulemme huomaamaan, että ainakin minimimäärä koordinaatiota on tässä tarpeen, erityisesti verotusasioissa, jotta sosiaalinen dumppaus ja muu dumppaus, polkumyynti tässä nyt vältettäisiin. Tällaista minimikoordinaatiota todella tarvitaan, sillä ilman sitä vaarana on se, että valuuttaliiton sitoumukset eivät toteudu. Um, paljon kiitoksia ja kiitos paljon puhujille ja kerran vielä professori Montille keynote-puheestaan ja edellisestä keskustelusta. Kiitoksia kaikille niille jäsenille, jotka ovat olleet sisukkaasti paikalla loppuun asti. Mielestäni keskustelu on ollut hyvin mielenkiintoinen ja esitelmät on jo teille jaettukin, mutta ne voidaan toimittaa teille vielä sähköisesti, jos haluatte ne laittaa talteen arkistoihin. Niin nyt oikeastaan ei ole muuta sanottavaa kuin kiitoksia vielä kerran ja päätän kuulemisen tähän hieman etuajassa.